So, colleagues, we are about to start the meeting. No niin, kollegat, pian aloitamme kokouksemme. Näyttää siltä, että käytössämme ovat kaikki kielet, paitsi suomi, malta ja iiri, mutta suomen kieli kyllä on tänään käytettävissä. Ja huomenna käytössä taitavat olla kaikki kielet suurin piirtein. Ensin tiedoksi, että huomenna meillä on 12.30 vastaanotto, joka järjestetään nuorisotapahtuman yhteydessä. No, tuolla Parlamentin jäsenet voivat keskustella epävirallisemmassa yhteydessä nuorten kanssa. Toinen asia huomiseen liittyen liittyy vierailijoihin. Olemme tässä samassa salissa myös huomenna. Täällä on 210 paikkaa. Yleensä tämä riittäisi hyvinkin, mutta huomenna on tulossa paljonkin ihmisiä paikalle. Tänne on kutsuttu lähes sadan nuoren ryhmä Strasbourgista ja Riijasta. He osallistuvat myös jatkotapahtumaan 11.30-12.30. He ovat mukana täällä Brysselissä siis viestintäpääosaston järjestämässä seminaarissa Ja täällä katsotaan sitten, miten käyttämättömät paikat jaetaan. Tämän lisäksi Kristensen on kutsunut Tanskasta yli 40 vierasta tänne. He ovat täällä puoli yhdestä toista, puoli kahteen toista ja pyrimme saamaan heidät tietysti myös tänne mukaan. Ja kolmanneksi Emilian Pavel on kutsunut 57 henkeä, journalisteja ja nuoria poliitikkoja Romaniasta samaan aikaan tänne, joten voi olla, että tila loppuu kesken. Mutta katsotaan, mitä huomenna tapahtuu nyt. Ainakin olet saanut tämän tiedoksen. Kohta neljä. Kolmikanta. Sosiaalihuippukokous pidettiin 19.10 Empl-valiokunnan puheenjohtaja kutsuttiin tarkkailijaksi kokoukseen, aivan kuten tapana on. Ja tuossa kokouksessa katsottiin haasteita, joita Euroopalla on edessään, esimerkiksi kasvutyöpaikkojen luominen, oikeudenmukaisuus. Samoin katsottiin pakolaisten tilannetta, heidän integro- integrointiaan. Kuulemme tästä varmasti enemmän Hendeliltä ensi kerralla. Nyt sitten pöytäkirjojen hyväksyminen 31.10. ensimmäinen syyskuuta pidettystä kokouksesta. Onko mitään kommentoitavaa näihin liittyen? Ei näyttäisi olevan. Tämä voidaan siis hyväksyä. Nyt sitten kuulemistilaisuuteen. uuden sukupolven työpaikkoihin liittyvät terveys- ja turvallisuusnäkökohdat. Tässä kuulemisessa katsomme sitä, miten työmarkkinoiden teknologiset muut kehitykset vaikuttavat terveys- ja turvallisuusnäkökohtiin ja katsotaan, minkälaisia vastauksia ongelmiin voidaan löytää. Koska aika on vähän, haluaisin vain toivottaa teidät tervetulleeksi erityisesti viisi asiantuntijamme, jotka ovat täällä tänään paikalla. Pyytäisin teitä puhumaan korkeintaan kahdeksan minuuttia. Täällä on monta merkittävää puhujaa mukana. Mutta jotta aikataulussa pysytään, niin pyydän teitä tuolla pitämään kiinni kahdeksan minuutin puheajasta. Erityisesti haluaisin kiittää Rolf Kingiä eurooppalaisesta rakennus- ja puualan liitosta, koska hän lyhyellä varoitusajalla korvaa Heinz Friedchen. Nyt sitten Ursula Hughes, Hertfordshiren yliopiston professori. Well, thank you very much for... Kiitos oikein paljon kutsusta. Olen erittäin tyytyväinen, että saan olla paikalla. Olen viime vuosina tutkinut EU-osan rahoittamana ja Uni Euroopan ja FEPSin rahoituksen avulla, niin olen tutkinut työn hallinnointia ja miten se tapahtuu verkkovälitteisesti. Kenties tärkein asia, jonka haluaisin nostaa esille ensimmäisenä, on se, että tämä ei ole mitenkään poikkeuksellinen ilmiö. Tämä on ikään kuin äärimmäinen muoto näistä uusista työkäytännöistä, joita on levinnyt ympäri talouden. Ja tämä ei koske ainoastaan verkkoalustoja. Teemme juuri tutkimuksen viidessä Euroopan maassa. Ruotsi, Itävaltaa, Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta, Alankomaat. Ja nyt tiedämme, että keskimäärin 5 prosenttia työntekijöistä työskentelevät jo verkkoon alustoilla vähintään kerran viikossa. Eri, erittäin suuri määrä työntekijöitä myös. Työskentely tapahtuu ylisektoreittain. Joidenkin tulee toimia verkkosovellusten avulla. Sitten on mm, joukko Joukotyöntekijöistä työskentelevät 78 prosenttisesti verkkoalustojen pohjalta. Nämä työntekijät tarkistavat sähköpostit 90 prosenttisesti, tarkistavat sähköposteja kotona, mutta myös erittäin suuri enemmistö muista työntekijöistä tarkistaa sähköpostit kotona. 75 prosenttia joka työntekijöistä työskentelevät mobiilisti. Eli tämän tyyppinen työskentely tapahtuu hyvin laajasti, laajalaisesti. On hyödyllistä jakaa työntekijät kahteen eri kategorian. Työntekijät, jotka työskentelevät verkossa. Heitä johdetaan verkkovälitteisesti alustoilla, kuten Upwork, Elance, Amazon, Mechanical, mutta myös monet työntekijät toimivat globaaleilla työmarkkinoilla. Heillä saattaa olla kilpailijoita Intiassa, latinalaisessa Amerikassa. On muita työntekijöitä ympäri maailmaa, jotka voivat etältä tehdä samat työtehtävät tietokoneen avulla. Tähän liittyy terveysulottuvuuksia. Tunnetut työterveystekijät, jotka liittyvät siihen, että käytetään etäältä tietokoneita. Tämä on nähty etätyöskentelyssä. Julkisilla paikoilla työskentelevät ihmiset työskentelevät sellaisissa paikoissa, joissa oli suunniteltu työskentelevän, työskennellään kannettavilla tietokoneilla, joissa oli ergonomisia näppäimistöjä, huonoilla tuoleilla, vääränkorkoisilla pöydillä. Nämä ovat asioita, jotka ovat jo tunnettuja. Muut työntekijät ovat työntekijöitä, joita johdetaan verkkoalustojen kautta, mutta he työskentelevät muualla kuin verkossa. Kuljettajat, Uber, Deliveroo, Lyft, kuormaton kuljettajat, mutta myös erittäin monet työntekijät, jotka aiemmin työskentelivät epävirallisessa taloudessa, he työskentelivät kotona, kodin, kotona työskentelevät siivoojat, pienet, pienen korjauksia tekevät, ylläpitoa tekevät työntekijät. Ja se, mikä näissä on huomioitavaa näissä tehtävissä on se, että nämä kaikkien vaarallisimmat työt ovat sellaisia, joita tehdään, näitä työntekijöitä johdetaan verkkovälitteisesti, kattokorjaajat muun muassa. Nämä ovat työntekijöitä, jotka ikään kuin kulkevat, jäävät sääntelyn ulkopuolelle. Nämä kehitykset nostavat esiin useita seikkoja, jotka liittyvät sääntelyyn, huoli, jotka liittyvät sääntelyyn. Minä käyn nyt läpi nämä tärkeimmät. Ensinnäkin, mikä on oikeudellinen asema ja mitkä ovat verkkoalustojen vastuut? Ovatko ne mainostoimistoja, työnvälitystoimistoja, palveluntarjoajia, teknologiayrityksiä, talouspalveluiden tarjoajia, koska he prosessoivat näitä eri finanssitransaktioita, ja kunnes tiedetään, minkälainen toimijoita nämä ovat, niin sitten voidaan vasta määritellä sääntelykehys. On erittäin tärkeää, että määritellään tämä oikeudellinen asema ja heidän vastuut näille verkkoalustoille. Lisäksi on tämä kysymys, joka nousi esille, eli mikä oikeusjärjestelmä otetaan käyttöön asiakkaiden oikeusjärjestelmä, alustan, kotipaikka, palveluntarjoajan kotipaikka. Mikä lainsäädäntö pätee silloin, kun on nämä globaalit yritykset, jotka toimivat läpi maailman? Ja myös erittäin muu tärkeä sääntelyyn liittyvä tekijä on se, että kuka on työnantaja – mikä on työntekijöiden oikeudellinen asema, ovatko he itsenäisiä ammattajien työntekijöitä, ovatko he asiakkaiden työntekijöitä vai alustan työntekijöitä. Työoikeudet ovat portti muihin oikeuksiin, kuten varmasti tiedätte, joten on erityisen tärkeää, että määritellään, miten millainen tämä suhde on. Yhdistyneessä kuningaskunnassa annettiin päätös siitä, että Uber-kuljettajat ovat työntekijöitä, heillä on oikeus palkalliseen lomaan, vähimmäispalkkaan ja niin edelleen. Tämä tull, tästä tullaan tekemään varmastikin valitus, mutta tämä vaikuttaa melko hyödylliseltä askeleelta sen suhteen, että voidaan luoda tiettyjä perussääntöjä. Nopeasti minulle taitaa aika päättyä. Mutta olen sitä mieltä, että tiettyjä konkreettisia asioita, joihin on puututtava. Ketkä ovat vastuussa vakuutuksista, ammattivastuu, kuka on vastuussa ammatillisesti ja mikä taho on vastuussa tarkastuksista. Mikäli onnettomuus sattuu, liittyykö tämä kuluttajan turvallisuuteen, työntekijöiden turvallisuuteen vai onko tämä julkisen turvallisuuden piiriin kuuluva asia. Kaikki kolme saattaa tulla kyseeseen, mutta kansallisella tasolla viranomaisten tulee päättää, kuka sääntelee. Siinä ajastin helähtää. Päätän puheenvuoroni. Kiitos. No emme me näin tiukkoja ole, jos teillä on vielä lisättävää, niin kyllä se sopii. No, jos ei, niin kiitoksia professori. Nyt sitten Rolf Giering. Olkaa hyvä. Also like to thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kutsusta, vaikka tämä kävikin lyhyellä varoitusajalla. Tämä ei ollut ongelma, koska olen muutenkin Brysselissä. Minä pidän aloituspuheenvuoroni saksaksi. Ensimmäisestä kuvasta oikeastaan näemme samaa taloudellista toimintaa, vaikka näiden kahden kuvan välillä onkin kulunut noin 60 vuotta. Tässä, tässä voidaan tuoda esille erilaisia virheitä, joita työturvallisuuteen ja terveyteen liittyy. Oikealla näkyy tyhjä kuva, mutta ei, tyhjä halli, mutta ihmiset ovat vain taustalla, eivät he ole mihinkään hävinneet. Kaiken tämän perustamiseen tarvitaan ihmistä. Toinen asia, johon haluaisin viitata, liittyy siihen, että vanha ei kokoan koko, kokonaan häviä, vaan äh, kysymykset, jotka liittyvät tulevaisuuteen, ihminen, robotti, niiden välinen suhde on ehkä, tai vaikuttaa uudelta asialta, mutta ihmisen ja koneen välinen yhteys on ollut olemassa sata vuotta noin, mutta tilanne on ehkä hieman muuttunut. Tieteellisesti katsottuna tiettyjä olosuhteita ehkä idealisoidaan. Jos katsotaan sosiologiaa, siellä puhutaan tayloristisesta aikakaudesta. ja muista käsitteistä. Se, mikä on tärkeää työturvallisuuden ja terveyden kannalta, on se, että muoto ehkä muuttuu, on kuitenkin olemassa samalla rinnakkain käsityöläisammatit, ja ne ovat olemassa myös jatkossa. Toinen kuva, toivottavasti näette tämän. Tässä on kaksi lukua. Lähtökohta tilanteelle, jota meidän täytyy tarkastella. Ensinnäkin kuoleman johtaneet työtapaturmat Euroopassa 3500, mutta sen lisäksi on sitten 160 000 kuolonuhria erilaisiin työperäisiin sairauksiin sairastuneiden kohdalla. Ja tässä on valtava ero. Edelleen keskitytään pikemminkin työturvallisuuteen työpaikalla, eikä katsota niinkään näitä työperäisiä sairauksia. Tähän pitäisi saada jonkinlainen muutos, ja puhun tässä myöhemmin lisää eri tahojen roolista. on onnettomuuksia, erilaisia tapaturmia ja kroonisia sairauksia, jotka liittyvät erityisesti sydän- ja verisuonitauteihin ja muuhun. Ja meidän pitäisi katsoa, mitä uudet työpaikat tuovat mukanaan tässä asiassa. Lääkärit puhuvat siitä, että että sairaudet ovat nykyään enemmänkin hermostosairauksia kuin muuta. Meillä on kolme suurta aluetta. Ensinnäkin työympäristö. Tämä on erityisen tärkeää uusissa työpaikoissa. Erilaiset fyysiset kysymykset, lämpö, melu ja niin edelleen. Sitten ergonomia, työlaitteet, materiaalit, ohjelmistot ja niin edelleen. Ja kolmas suuri osa-alue on syöpä, syöpäongelmana. Meistä on työstettävä ehdottomasti työn järjestelyä, työaikaa, esimerkiksi niiden kohdalla, jotka tekevät yksin työtä kotonaan. Sitten kaikki uudet pätevyydet. Tämä liittyy myös turvallisuuskysymyksiin. Sitten ihmisen ja koneen välinen interaktio ja kaikki välineet ja materiaalit, joita käytämme. tietyt välineet, joita logistiikassa käytetään, aiheuttavat valtavaa rasitetta ihmisille, jos he joutuvat käyttämään näitä esimerkiksi kahdeksan tuntia päivässä. Sitten erilaiset henkilösuojaimet, ne ovat jo tällä hetkellä älykkäämpiä, niissä on erilaista elektroniikkaa mukana, mutta mutta tämä voi tuoda mukanaan myös ongelma, joka liittyy henkilökohtaisen valvontaan. Sitten meitä pyydettiin puhumaan uusista työn muodoista. Itse kerron rakennusalasta – meillä on jo hyvinkin epävakaita työn muotoja rakennusalalla. En lähde nyt luettelemaan mitään faktoja tai lukuja, mutta varmuudella voidaan sanoa, että lähetetyt työntekijät, väliaikaiset työntekijät, maahanmuuttotaustaiset työntekijät tai itsenäiset tai näennäisesti itsenäiset työntekijät jäävät aika lailla – työsuojelun, koulutustoimenpiteiden ja muun ulkopuolelle. Jos katsotaan sitten työpaikkaa ja katsotaan, miten työ, terveys, turvallisuus ja terveys toteutuu tulevaisuuden työpaikoissa, niin tässä pitää ottaa monia kysymyksiä huomioon. Ja tämä on työsuojelun kannalta äärimmäisen tärkeää. Tarvitaan kokonaisvaltainen lähestymistapa ja se, että eri sidosryhmät otetaan mukaan. Lainsäädäntöpuoli, työmarkkinaosapuolet ja esimerkiksi koneiden ja laitteiden valmistajat ja niin edelleen. Työmarkkinaosapuolten osalta tiiviimmin näemme mahdollisuuksia työehtosopimuksien luomisessa – eurooppalaisten direktiivien täytäntöönpanossa. Joskus tämä onnistuu hyvin, toisessa yrityksessä huonommin. Tässä on vielä työsarkaa. Ja poliittisena viestinä teille haluaisin sanoa sen, että työmarkkinaosapuolet voisivat käyttää varhaisvaroitusjärjestelmää, jos esimerkiksi robotit ja ihmiset käyvät vuoropuhelua. Tässä esimerkkinä on, on Daimler, Chrysler, Stuttgartista. Tämä on ollut käytössä jo pitkään, mutta monet sidosryhmät pitäisi saada entistä paremmin mukaan poliittisen prosessiin. Ja vielä lopuksi teknologian suunnittelu. Puhumme paljon elinkaaresta, tuotteiden elinkaaresta ja siitä, miten ne vaikuttavat ympäristöön mielessä. Mutta kun materiaaleja, koneita, laitteita suunnitellaan, tähän pitää kiinnittää huomiota, koska aivan prosessin alussa lähtien tehdään päätöksiä, jotka sitten vaikuttavat myöhemmin työn muotoutumiseen ja rasittavuuteen ja muuhun. On taho ja foorumi, jossa käsitellään sitä, miten nämä asiat vaikuttavat työhön, miten teknologia vaikuttaa. Ja vielä aivan lopuksi se, mikä kuvasta puuttuu täysin Horisontti 2020 tutkimusohjelmassa on se, miltä työpaikkamme näyttävät tällä hetkellä, miltä ne tulevat näyttämään tulevaisuudessa, mitä tutkimusta on tehtävä, jotta työterveys- ja turvallisuuskysymyksiin voidaan pureutua paremmin. Kiitoksia tässä kaikki. Thank you very much, Rolf Kiitoksia kovasti, Rolf Giering. Nyt sitten Krista Sedlacek. Sedlacek. Invitation. Kiitoksia. Kiitoksia kutsusta tulla tänne puhumaan. Lyhyen katsaus minulta siitä, mitä työterveys- ja turvallisuusvirasto tekee. Ajatellen uuden sukupolven työpaikkoja. Mitä tulee uuden sukupolven töihin ja keinoston keikkatalouteen Olemme ensinnäkin olleet mukana tässä samassa työssä, mistä professori Hughes äsken puhui. Tämä liittyy joukkoistamiseen. Olemme julkistaneet äh, asiantuntija-artikkeleita. Sitten toinen aihe, jota tutkimme äh, mukana oli äh, tokesteltiin robotiikkaa, automaatiota ja sitten Sitten käsiteltiin myös lääkeala. Professori Bloomfield muun muassa toimi tässä tutkijana Lancasterista. Kaikki nämä eri artikkelit ovat saatavilla nettisivultamme. Ja tarkoituksena tässä oli aloittaa keskustelua ja lisätä tietoisuutta poliitikkojen kohdalla, mutta tämä koski myös tuo markkinaosapuolia, tutkijoita, ja me keskustelimme verkostomme yhteydessä. Kyseessä ei ole pelkästään kansallinen, vaan myös eurooppalainen verkosto, jolloin voineet nähdä, että palaute sidosryhmiltä oli sellaista, että nämä kysymykset ovat varsin uusia, erityisesti kansallisella tasolla, joten vain muut, muutama jäsenvaltio on alkanut pohtimaan erilaisia strategioita ja toimintatapoja ja muutokset tulevat varsin nopeasti siksi pitää ottaa tämä huomioon työsuojelukysymyksissä ja tässä verkostomme toiminnassa. Sidosryhmien pyynnöstä olemme aloittaneet ennakoimisen, ennakoimistoiminta, mitä tulee uusiin työsuojeluriskeihin, jotka liittyvät viestintä, tietoteknologiaan ja niin edelleen. Tämä on kahden vuoden hanke ja Haluan vain kertoa teille, että me pystymme esittelemään tuloksia ensi vuoden lopussa. Tarkoituksena on kehittää niin sanottuja mahdollisia tulevaisuusskenaarioita, joissa käsittelemme työsuojelua, tietoteknologia. Tämä tarkoittaa sitä, että esittelemme näitä skenaarioita ja toivottavasti tätä kautta voimme auttaa politiikan tekijöitä paremmin ymmärtämään työsuojeluun liittyviä haasteita ja myös tekemään päätöksiä ja helpottamaan keskustelua siitä, miten parhaiten voidaan ennakoida tulevia muutoksia. Sitten täällä jo mainittiinkin näitä haasteita, mitä tulee työterveyteen ja suojeluun, kun puhutaan keikkataloudesta, verkkoalusta, työntekijöistä, tai nolla tunti työsopimuksista. Meillä on varsin hajana, hajanaisia liikkuvaisia työntekijöitä, tämäkin jo tuli tässä esille. Me emme tiedä, kuka on välttämättä vastuussa riskiarvioinnista esimerkiksi, miten voidaan valvoa työsuojelukysymyksiä, miten täytäntöön pannaan työsuojelulainsäädäntöä, joka perustuu perinteiseen työnantajatyöntekijäsuhteeseen. Sitten moninaisia työntekijöitä. On, tilanne on myös niin, että ihmisillä ei ole kokoelman mittaisia työsuhteita. Ihmiset eivät pysy pelkästään yhdessä työtehtävässä koko elämän ajan. Tämä tarkoittaa sitten, miten pitää sitten rekisteröidä tätä kaikkea ja seurata ihmisten altistumista työurallaan. Sitten uudetukset työsuhteet, kumppanityösuhteet. Uber on tästä hyvä esimerkki ja se ei kuulu työsuojelulainsäädäntöön. Tässäkin vastuukysymykset ovat tärkeitä erityisesti, mikä on suhde alustan omistajaan, mikä sitten on työntekijän asema. Sitten työsuojeluvalvontajärjestelmä ei ole vielä sopeutettu uusiin erityistilanteisiin uuden tyyppisissä talousmalleissa ja myös kun puhutaan tutkimuksesta, ei ole olemassa tarvittavaa tilastotietoa asiasta työntekijöistä. Ei pidetä tavallaan kirjaa. Yleensähän raportointia harjoittavat työnantajat, niin kuin klassisessa työnantaja-työntekijäsuhteessa aikaisemmin oli. Me tarvitsemme tästäkin tutkimusta ja tilastotietoja erityyppisistä työsuhteista. Mitä sitten tarvitsisi tehdä? Ensinnäkin pitää selventää vastuut ja tehtävät, niin kuin jo sanoin, aivan erityisesti kun ajatellaan tätä kolmiota, alusta työntekijä, työntekijä, lisätä tietoisuutta ja antaa työsuojeluohjausta, joka sopii erityisiin tilanteisiin, työntekijöiden tarpeisiin uuden sukupolven töissä. Ja tässä meidän pitää pohtia sitä, miten voimme käyttää uuden tyyppisiä IT-välineitä, jotta voimme parantaa myös työntekijöille tiedottamista ja kertomista työsuojelukysymyksistä. Sitten tämän asian olen todennut viime viikkoina, kun olen vierailut jäsenvaltioissa. Meidän täytyy nimittäin ottaa uuden tyyppiset työntekijät ja työsuhteet strategiakeskusteluihimme. Tämä on usein täysin uutta asiaa kansallisella tasolla, emmekä ole vielä syvällisesti keskustelleet mistään strategioista. Tällaista siis tarvitaan jatkossa ja tässä pitäisi toimia läheisessä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. Edelleen työmarkkinaosapuolella pitää olla vahva rooli, mutta mielestäni täytyy järjestäytyä niin, että sopeudutaan näihin muutoksiin. On joitakin olemassa olevia verkko alustoja, työehtoneuvotteluja, tällaista on alkanut syntyä, niissä ja käytetään samanlaisia verkkovälineitä ja kanavia, jota käytetään keikkataloudessa. Yksi esimerkki on Euroopan freelance Äh, liike. Jos katsotaan heidän nettisivustaan, siellä kerrotaan, että jos koko toimimme yhdessä, voimme muuttaa sitä, miten hallitukset työnantajat kohtelevat yksittäisiä työntekijöitä ja meidän tarkoituksena on luoda oikeudenmukaiset työolot kaikille freelance-työntekijöille. Tämä on yksi esimerkki omalta puoleltani. Vielä toistaisin, että meidän ennakoiva toimintamme tällä saralla tulee päättymään 2017-2018 vaihteessa. Sitten toivottavasti voimme esitellä äh, pol- politiikan teolle vaihtoehtoja ja antaa paremman kuvan tulevaisuudesta, mitä pitäisi tehdä ja missä poliitikkojen täytyisi pystyä tekemään päätöksiä. Kiitoksia. Just on time. <laughs> Pysytte hyvin aikataulussa. Hienoa. Nyt sitten Clive Fleming. Kiitos paljon kutsusta kansallisena sääntelijänä, niin olen sitä mieltä, että meidän pitää pysyä kartalla sitä, mitä tapahtuu työelämässä uusiutuvien teknologioiden, uusien teknologioiden kautta, että olemme ajankohtaisia, toimimme ajankohtaisesti työterveys- ja turvallisuusalalla. Meillä on yhdistyneessä kuningaskunnassa hyvä menneisyys tällä saralla, mutta meidän pitää pysyä valpaina, että me pysymme edelleen etulinjassa. Teresa May on hiljattain sanonut, että paikallinen virasto tulee katsomaan, miten työn terveys- ja turvallisuussääntely pysyy samalla tasolla kuin muuttuva työ- ympäristö. erityä työpaikkaa koskevia riskejä ei tarvitse eritellä eritoten lainsäädännössä. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminta pystytään sopeuttamaan muuttuvan työympäristöön. Tärkeää on se, että riskejä luovat tahot valvovat työympäristöjä siten, että riskejä pystytään hallinnoimaan asianmukaisesti. Sääntelijänä me olemme valmiita luomaan työnantajille, työnjärjestö, työntekijöille ja työnantajille ne välineet, jotta uhkiin pystytään puuttumaan. Kollegat täällä mainitsevat tämän asian jo, mutta myös yhdistyneessä kuningaskunnassa työnantajien on varmistettava, että myös he, jotka eivät työskentele työpaikoilla, eivät tule, heidän terveys ei tule heidän toimintansa takia uhatuksi, heidän terveys ei kärsi. Me pyrimme omassa yksikössämme katsomaan, mitä uudet teknologiat tuovat mukanaan, jotta meidän ohjeet ja meidän sääntely on ajan tasolla työympäristöjen suhteen. Se, että me tarjoamme oikeat oikean opastuksen on erityisen tärkeää, koska maailma muuttuu erittäin nopeasti. Se, miten työympäristöt vaikuttavat mm, tavallisuudesta poikkeavat työympäristöt vaikuttavat työntekijöihin, ovat erittäin merkittävässä roolissa ja on tärkeää, että tutkitaan eri työskentelyympäristöjä ja aikoja, jotta voidaan suojella asianmukaisesti työntekijöitä. Me pyrimme katsomaan miten työntekijät voivat prekareissa ja joustavissa työolosuhteissa, miten nämä työsuhteet noudattavat työlainsäädäntöä ja onko tästä jälkeä ihmiskaupasta. Me pyrimme tarjoamaan meidän työtarkastajille asianmukaiset puitteet, jotta nämä voivat tätä monitahoista tarkastusta viedä läpi. Teknologian kehitykset mahdollistavat sen, että työntekijät työskentelevät joustavasti. Tämä voi hyödyttää työnantajia, työntekijöitä ja ammatinharjoittajia ja tuoda mukanaan kasvua. Se, että työolot eivät vastaa aiempia normeja, tämä ei tarkoita sitä, että tämä välttämättä toisi mukanaan työterveyteen ja turvallisuuteen liittyviä riskejä, mutta kyse on siitä, että riskejä pystytään hallinnoimaan oikean tulla tavalla. Nyt minä en tule puhumaan työntekijöiden ja ammatinharjoittajien välisistä eroista. Tämä on ollut paljon tapetilla viime aikoina myös yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä on tuomioistuinten ja muiden hallinnan osien leiviskään kuuluva asia, mutta on tärkeää, että myös meidän virastossa ymmärretään nämä eri ulottuvuudet ja miten ne vaikuttavat työterveellisyyteen ja turvallisuuteen, työterveyteen ja turvallisuuteen. On tärkeää katsoa, miten työnteko vaikuttaa kaikkiin, ei ainoastaan työntekijöihin. Työnantajan on katsottava, että riskinarviointi ja työturvallisuuspolitiikka on oikealla tasolla myös sellaisten ihmisten kohdalla, jotka työskentelevät kotona. Hase, eli terveys- ja turvallisuusalan toimivaltainen viranomainen yhdistämisessä kuningaskunnassa on sitä mieltä, että työterveys ja riskit on arvioittava kunnollisesti myös kotona työskentelevien ja niin kutsuttujen keikkataloutta harjoittavien kohdalla. On tärkeää, että ihmiset saavat myös oikeaa opastusta muun muassa näyttö, näytön parissa työskentelyn suhteen. Tämä ei ole kovinkaan vaikea asia. On tärkeää, että nämä erotetaan sellaisista työntekijöistä, jotka käyttävät muita laitteita kotona. Myös kotona työskentelevistä on erotettava selkeästi muun muassa rakennusalan työntekijät, jotka käyttävät vaarallisia laitteita. Lisäksi on katsottava, mikä tilanne on siirtolaistyöntekijöille ja vuokratyövoiman suhteen näyttää siltä, että nuoria, ja, nuoria on Nuoria työskentelee erittäin paljon työvälitysyritysten kautta. Heillä saattaa olla useita eri työpaikkoja. Myös ikääntyvät ihmiset saattavat työskennellä osa-aikaisesti ennen eläköitymistä. Meillä on useita eri strategioita ja toimenpanosääntöjä, jotka mahdollistavat kunnolliset välineet, että puututaan näihin erilaisiin tilanteisiin. Meillä on myös oikeanlaiset suojakeinot, joita voimme turvata juuri mainitsemieni ryhmien turvallisuuden. Me tulemme edelleenkin panemaan täytäntöön meidän ohjeistusta ja katsomaan, miten tilanne kehittyy työmarkkinoilla. Tärkeää, tärkeää on se, että me saamme oikeanlaista opastusta ihmisille silloin, kun he sitä tarvitsevat. Tämä meillä on uusi asia, mutta tämä on aina ollut meille tärkeää. Se, että oikeat, oikeat ohjeet saadaan välitettyä oikeaan aikaan oikeille ihmisille. On tarpeen myös ennakoida. On tärkeää ennakoida, että uudet työolosuhteet eivät tuo mukanaan työtapaturmia. On tärkeää että on riittävä koulutus, riittävät ohjeistukset silloin, kun työolosuhteet muuttuvat. Tämä on myös meidän tarkastajien tiedossa ja tämä on tärkeä osa työtarkastajien työkalupakkeen. On tärkeää työntekijät, jotka havaitsevat työolosuhteiden muuttumisesta johtuvia uusia uhkia, he voivat ilmoittaa siitä meille – mikäli he eivät kykene ratkaisemaan ongelmaa työnantajan kanssa. Me työskentelemme yhdessä ammattiliiteen kongressin kanssa siten, että on olemassa nopea menettely, jotta työntekijät voivat ilmoittaa mahdollisista puutteista työturvallisuuden suhteen. Me seuraamme myös tieteen teknologian kehityksiä. Nanoteknologia kehittyy uusille aloille, uusille sektoreille – uusiin tuotteisiin. Me tunnistamme, tunnustamme tämän asian, vaikka nanomateriaalit ovat aina olleet olemassa, niin nyt niitä käytetään erilaisilla tavoilla. Se tuo uusia teknologisia ja taloudellisia mahdollisuuksia. HSEssä yhdessä työturvallisuuslaboratorion kollegojen kanssa me tulemme tukemaan tämän alan tutkimusta, kuten EUn nanolaite tutkimushanketta me tulemme katsomaan, että työterveys ja turvallisuus on ajan tasolla. Me katsomme, että 1974 vuoden lainsäädäntö pätee edelleen tähän tilanteeseen. Lisäksi on tärkeää, että nanomateriaalien sisältävien tuotteiden käsittely on turvallista. Me tulemme katsomaan, että olemassa olevat puitteet ja toimivat myös uusissa olosuhteissa ja tulemme seuraamaan, miten REACH toimii näissä puitteissa. Me tiedämme, että keikka, talous tuo uusia haasteita, mutta me olemme varmoja siitä, että meillä on oikeat välineet, jotta voimme puuttua myös tämän tyyppisiin tilanteisiin. Me tulemme tarjoamaan oikeanlaisia välineitä, jotta voidaan varmistaa, että asianmukaiset ohjeistukset saavuttavat kaikki työntekijät kaikkialla. Kiitos. Kiitoksia. Viimeinen puhuja listallani on Elke van Hoff. Olkaa hyvä. I'm very honored to be present. Kiitoksia. Kunnia olla täällä läsnä kertoa minun asiantuntemuksestani, jota olen kerran viimeisen 15 vuoden aikana ollut tehnyt työtä potilaiden kanssa eri järjestöjen ja terveysalan tahojen kanssa mitä tulee työsuojelukysymyksiin muun muassa. Olen tehnyt myös paljon tutkimusta siitä, miten ihmiset reagoivat haasteisiin. Siitä tulen erityisesti tänään puhumaan. Lisäksi, mikä saa ihmiset haavoittuvaisemmiksi, kun eteen tulee uuden tyyppisiä haasteita. Tällä hetkellä olen aloittanut juuri projektin eh, itsensä työntekijöistä, itsensä työllistävistä ja miten he suhtautuvat näihin uuden, uusiin syntyviin haasteisiin teen tutkimusta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Inami sosiaaliturvajärjestelmä tukee sitä. Tämä on tärkeä aihe, se tulee olemaan haasteena meille tulevina vuosina pitkän aikaa. Jos ajatellaan ihmisten hyvinvointia, työntekijöiden hyvinvointia, niin luvut ovat huimaavia ja vain kasvavat. Jos katsotaan sosiaalipsykologisia kysymyksiä, niitä on nykyään varsin paljon. On ahdistusta, masennusta ja myös käytetään lääkkeitä. Tässä on jotakin nyt pielessä. Kuitenkin suurta vaihtelua löytyy jäsenvaltioiden väliltä. Olen myös samaa mieltä kaikkien kanssa näistä asioista, jotka ovat tulleet jo aikaisemmissa puheenvuoroissa esiin, mutta haluan korostaa yhtä tärkeää kysymystä. Paljon tuntematonta liittyy siihen, miten ihmiset kokevat näitä asioita. Edessä on uusia haasteita, ihmiset tekevät enemmän työtä keikkatyyppisesti kotona tekevät työtä, mutta yksi kaikkein tärkeimpiä suojaavia keinoja stressiä ja burnoutia ja psykologisia vaikeuksia vastaan on sosiaalinen interaktio, vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa. kun kuulumme sosiaaliseen yhteisöön, ja tämä on asia, joka on nyt tavallaan uhan alla tarvitaan, on tulossa uuden tyyppisiä työsuojeluriskejä, joihin emme ole valmistautuneita. Kun ajattelen tutkimusta, niin olen voinut identifioida seuraavan tyyppisiä haasteita työn järjestämisessä. Ei ole tarpeeksi ennalta aktiivisia ja näin ollen asioita täytäntöön pannaan sattumanvaraisemmin, kun ongelmia syntyy. Ja on, tämä on hyvin vaikea nopeasti muuttuvassa ennakoimat, vaikeasti ennakoitavassa työolosuhteessa. Emme keskity tarpeen tähän vahvistamiseen, emme keskity siihen, mikä toimii hyvin, ja meidän pitää pystyä valvomaan myös tätä puolta, mikä toimii hyvin, koska uudet teknologiat, uudet edistykset tuovat mukanaan paljon hyvää myös. Ja minä nyt vaan kuulen näistä ongelmista usein. Ja haluan vielä korostaa sitä, että diversiteetti on varsin monimuotoista. Sitä ei ole vielä tarpeeksi käytetty hyväksi. Tästä vain yksi esimerkki. Me tarvitsemme paljon erityyppisiä taitoja uusissa teknologioissa, ja mukana tulee myös uusi tapa Äh, uusi syy sille, miten organisaatiot järjestävät uudelleen. Otan esimerkin belgialaisista pankeista, ne saneeraavat ei sen takia, että ne pärjää, sinähän tekevät paljonkin voittoa, mutta ne haluavat tulla joustaviksi, keveiksi rakenteiksi, käyttää uusia taitoja, haluavat täytäntöönpanna sitä yritystoiminnassaan ja siksi he luopuvat yhdestä kolmasosasta vanhasta työvoimasta. Kun katson ympärille, niin eh, kaikki, jotka ovat yli 45-vuotiaita, ovat jo tavallaan vanhoja työntekijöitä vintage-kamaa. Heillä ei ole tarpeeksi tarvittavia eh, taitoja. Haluaisin muistuttaa, että emme elä öö, mitään muutoksen aikaa, vaan vuosituhannen muutosta. Kyse ei ole vain teknisestä innovaatiosta, vaan myös seuraamuksista, joita tästä syntyy työpaikoille, työ, sosiaaliturvallemme ja ihmisten hyvän, hyvinvoinnille. Kaikki luvut ja faktat osoittavat, ettemme me ole kovinkaan hyvin valmistautuneita näihin haasteisiin, koska meillä ei ole riittävästi tietoa siitä, miten asioihin puututaan. Ja tämä luo kaaosta monien mielessä, ja kaos sitten taas luo ongelmia ajatellen hyvinvointia. Edelleen edessä on kaksi erityyppistä sukupolvea. Minä jo identifioin meidät itsemme äh, vintage-ihmisinä. Ja sitten on tällainen X- ja Y-sukupolvet ja oikeastaan ne, a, miten ihmiset suhtautuvat asioihin, miten nämä ryhmät oppivat asioita, se on varsin erilaista. Toisaalta on tämä vintage-ihmisiä, kun me haluamme oppia siitä, mitä aikaisemmin on tapahtunut ja muuttaa tämän siihen, minkä äh, haastan edessä. Mutta nämä Toiset nuoremmat taas eivät halua odottaa kolmea neljää vuotta ennen kuin tiede antaa tarvittavat vastaukset, koska meidän tieteellisen tutkimuksen julkaisemiseen menee paljon aikaa ja kolmen neljän vuoden kuluttua tilanne on taas muuttunut ja asioita ei voida tarpeeksi hyvin muuttaa työelämään. Sitten vanha, vanhempi sukupolvi haluaa elinikäisen työsuhteen tai organisaation, kun taas nuoret haluavat hyppiä työpaikasta toisteen. jos voin käyttää tässä digitalisaatio-vertauskuvaa, nämä niin hyvin julkiset palvelut kamppailevat kovasti myös EU-tasolla kun olemme paikan päällä katsomassa tilannetta, tilannetta. Viimeisimmät tahot, jotka yrittävät seurata, mitä kaikkea tapahtuu sääntelyssä, niin voimme nähdä, että täytäntöönpanema sattumanvaraisesti emmekä ennalta aktiivisesti. Tämä on kuitenkin tulevina vuosina tarpeen, koska äh, suuri sukupolvi haluaa tehdä työtä niin kuin ovat työtä tehneet 30 vuoden ajan aikaisemmin ja haluavat jatkossakin tehdä näin. Mutta kaikki 18-45-vuotiaat, he eivät voi pysyä tämän tyyppisessä, tyyppisessä työsuhteessa, joten ei ole helppoa määritellä tai luoda sääntelyä lainsäädäntöä EU-tasollakaan, mutta näen kyllä tärkeän roolin EU-parlamentille. Se voi helpottaa hyvien käytäntöjen leviämistä, avustaa Eh, avittaa keskustelua ja saada aikaan tavallaan bio, vision siitä, miten ihmiset paremmin tietävät, mikä on oikea suunta, mihin kulkea, koska tämäkin voi olla suojaava tekijä ajatellen työtä tekevän väestön hyvinvointia. Vielä lopuksi tiivistelmää. En halua toistaa, mitä tässä muut ovat jo sanoneet. Haluaisin vain korostaa, sitä, että tarvitsemme uudenlaisia valvontaindikaattoreita, että tiedämme mitä on tapahtumassa. Me tarvitsemme uuden roolin työmarkkinaosapuolille ja meidän täytyy pystyä, pystyä löytämään todisteita, faktoja uudesta toimintavasta, koska ennen kuin on tutkimus saatu valmiiksi tämä raportti, jolla politiikkaa voidaan perustaa, niin se ei enää riitä. Myös mitä tulee sääntelyyn, niin me joudumme toimimaan ennalta aktiivisemmin ja tehokkaammin. Ja olen kyllä sitä mieltä, että mihin, mitä toimintoja sitten valitsemmekin, niin meidän täytyy pystyä helpottamaan näitä muutoksia, ei vain työntekijöiden kannalta katsottuna, vaan myös ryhmätasolla ja ottaa huomioon koko kohesio yhteiskunnassa ja myös EU-ssa. Kiitoksia. Thank you so much, Professor Van Hoofen. Kiitoksia kovasti professori Fanhoff. Kiitos kaikille panoksestani tähän keskusteluun. Nyt sitten voimme kuunnella kommentteja ja kysymyksiä. Listalla on kaksi nimeä. EPPstä ensin. Puheenjohtaja, kiitoksia. Minä haluan kiittää puhujia ja heidän laadukkaita puheenvuoroja. Oli mukava kuulla katsaus näistä tutkimuksista, joista osa on vielä käynnissä, liittyen niihin uhkiin, joita työterveydessä ja työturvallisuudessa saatetaan kohdata ja miten nämä vaikuttavat työllistettävyyteen muun muassa. Olen yhtä mieltä näistä haasteista. Tämä keskustelu, joka olisi mielestäni syytä laajentaa myös työnteon jälkeiseen aikaan, vaikka tämä tähän itse teemaankaan riitä, mutta tämä se ajankohtaiseksi silloin, kun jäädään eläkkeelle. Ja silloin on tärkeää, että voidaan kuulla taaksepäin näitä eri tilanteita. Mm, tämä on kenties haastavampaa kuin ennen, kun oli perinteisempiä työsuhteita. Ja minäpä olen sitä mieltä, että meillä tulee suuria ongelmia eteemme tämän tilanteen kanssa. Tämä ei koske välttämättä alle 40, yli 40-vuotiaita, mutta tulevaisuudessa tulee olemaan erittäin paljon epävarmuutta liittyen työn jälkeiseen elämään. Tämä on eri, eräs huoli, joka minulla on. Ja EU:ssa on käsiteltävä tätä asiaa, vaikka tässä onkin päällekkäisiä toimivaltuuksia jäsenvaltioiden ja EUn välillä. Me olemme pyrkineet puuttumaan työntekijöiden terveyteen, työterveyden turvallisuuteen, eri taloudet eri jäsenvaltioissa ovat kehittäneet eri tavoin. Mielestämme me voisimme nyt olla etulinjassa katsomassa, mikä tilanne on uusien työtapojen, työolosuhteiden suhteen siten, että olisi valmis oikeuskäytäntö kaikkien jäsenvaltioihin siten, että tässä ei käytettäisi erittäin paljon aikaa. Olisi hyvä, että ennakoitaisiin sen sijaan, että nyt juostaan jälkijunassa siten, että meillä olisi jo suuntaviivat piirrettynä etukäteen. Ne eivät pyrkisi yhteensovittamaan, vaan ne yhteensovittaisivat jo etukäteen siten, ettei pyörä tarvitsisi keksiä uudelleen. Nämä uudet työpaikat ovat vasta syntyneet syntymäisillään. Nämä uudet työpaikat eivät ole olemassa 3, 5, 10 vuotta sitten. Olen sitä mieltä, että tämä olisi mielenkiintoinen, tärkeä tehtävä, jota meidän toimielimet voisivat viedä eteenpäin. Ja lisäksi tässä voitaisiin kenties katsoa asiaa toissijaisuusperiaatteen kannalta, ja tämä varmasti nousee esiin. Minulla ei muuta sanottavaa. Kiitoksia. Merci beaucoup, euh, monsieur Kiitoksia kovasti, Lavrie. Nyt sitten ST-ryhmästä Steinhook. Kiitoksia kovasti alustuspuheenvuoron pitäneille. Jos ymmärsin oikein, annette meille kotitehtäväksi sen, että ratkaisemme ratkaisematta jääneet ongelmat ja katsomme samalla tulevaisuuteen. Puhuitte oikeudellisesta statuksesta, itsellisistä ammatinharjoittajista ja niin edelleen vaikka kuulunkin selvästi tähän vintage-sukupolveen, niin uskon, että minun tehtäväni on var- suojella ja varoittaa nuoria, erittäin nuoria siitä, että he uhrautuvat liikaa työlle. On asioita, joita meidän olisi aikaisemmin kannattanut välttää. Ja ehkäpä meidän pitäisi toimia ennaltaehkäisevästi työsuojelukysymyksissä. Jos katsomme digitaalisia työmarkkinoita, tämä itsenäisten ammatinharjoittajien asema on hankala. Se, miten heille voidaan taata työsuojelu. EU-tasolla pitää todella hoitaa omat kotitehtävänsä. Kun katsotaan sitten yö, työaikoja, yhtäältä työntekijät ovat joustavista työajoista tyytyväisiä siitä, että voivat tehdä töitä kotona, mutta toisaalta loppuun palaaminen, masennus aiheuttaa valtavia kustannuksia. No, sitten kun puhutaan kotitoimistoista, minkälainen työpaikka työntekijällä on, noudattaako näyttö tai monitori, joka työntekijällä on edessään, työnantajan vaatimuksia vai joutuuko hän käyttämään halpaa epäergonomista ruutua, kuka tätä valvoo. Eli työpaikan pitää olla järkevä ja toimiva niin, että koko yhteiskunta ei joudu maksamaan kustannuksia toimimattomasta työympäristöstä. Kyllähän kotona tehtävä työ voi olla hienoa. Itse tein tätä jo 20 vuotta sitten, mutta työnantajan pitää huolehtia siitä, että työolot ovat kuitenkin hyvät. sitten usein teknologioiden yhteispeli, yhteen toimivuus No, emme kukaan oikein vielä tiedä, miltä tämä tulee näyttämään. Daimler, BSF. Olen käynyt Max Planck-instituutissa ja muualla katsomassa ja tehnyt työtä esimerkiksi tällaisen, tällaisten uusien silmälasien lasien kanssa. Tässä meillä riittää tehtävää. Olen käsitellyt aihetta nyt pari vuotta ja on hankala päästä kaikesta selville. Jos katsotaan työmarkkinaosapuolten roolia, ainakin Saksassa työehtosopimukset ovat ongelmallisia, niiden muokkaaminen. Olemme vasta hyvin alkuvaiheessa. Odotin, että te annatte meille konkreettisia tehtäviä – esimerkiksi liittyen työaikoihin, joustavuuteen, työtarkastuksiin tai valvontaan, kun tehdään etätyötä tai muuta liikkuvaa työtä. Minkälaisissa oikeudellisissa puitteissa meidän tulisi toimia, mitä tulisi tarkastella entistä enemmän vanhojen ongelmien lisäksi. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt sitten Helga Stevens. Thank you wel, voorzitter, collega's. Kiitoksia puheenantaja, kollegat. Tietenkin haluan kiittää lämpimästi asiantuntijoitamme heidän panoksestaan Haluaisin vielä sitä muutaman kysymyksen. Tässä on haasta meille kaikille, nimittäin työntekijät aikaisemmin kilpailut vain kansallisella tasolla ja jonkin verran tietysti myös eurooppalaisella tasolla, mutta tulevaisuudessa heidän pitää kilpailla myös kansainvälisesti, varsinkin kun ajatellaan digitaalista taloutta. Joten mitä sääntöistä me aletaan tähän soveltaan? Belgialaisia sääntöjä, eurooppalaisia vai amerikkalaisia, kiinalaisia sääntöjä? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä minulle. Mitä sääntöjä jatkossa tullaan soveltamaan ja käyttämään? Ja laaditaanko niitä sitten Euroopan tasolla vaiko kansainvälisesti, koska meidän pitää varmastikin pureutua näihin kysymyksiin. Vielä pari konkreettista kysymystä. Mitä lisäarvoa EU voi tarjota eh, eri taitojen tunnustamiseen ja miten joustavalla tavalla voidaan ottaa huomioon niin työntekijöiden kuin työntekijöiden ja työnantajien tarpeet sopittaa yhteen, vai toimitaanko kenties kuitenkin aina työnantajan etujen mukaisesti ennemminkin? Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Nyt sitten puhuisin itse ALDE-ryhmän nimissä. Jatkaisin siitä, mitä kaksi edellistä puhujaa sanoivat. Haluaisin kuulla hieman tarkemmin siitä, mitä me voisimme tehdä. Professori van Hoof aivan oikein sanoi, että me kohta viisikymppiset olemme menetettyjä tapauksia. No, monet meistä <laughs> olemme täällä parlamentissa. Voi olla, että tarvitsemme lisää nuoria lainsäätäjien joukkoon, jotta todella saadaan jotakin aikana. Ymmärretään, mitä kaikkea tässä on pelissä. Sen mitä sanoitte, oli, että voisimme hahmotella visiota ja helpottaa parhaiden käytänteiden levittämistä. Voisitko kertoa tästä hieman lisää? Tämä varmasti on tärkeä osa keskustelua. Voidaanko asiasta laatia lainsäädäntö jollakin tavalla vai, vai pitääkö meidän vain olla visionäärejä? Ehkä tästä hieman lisää. Säästän teille kyllä aikaa. Meillä oli vielä muutama muu puhuja SND-ryhmästä, Martin. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Saavoin hieman myöhässä, mutta ehdin kyllä kuulla asiantuntijoita ja olin erittäin kiinnostunut näistä kannoista, joita täällä esitettiin. Eräs asia, joka kyllä osui korvaan, on tämä sosiaalinen kanssakäyminen. Tämä myös suojelee työntekijöitä tiettyjä huonoja työoloja vastaan. Minä haluan kertoa hieman omista työkokemuksistani. Minä tulen työympäristöstä, jossa me työskentelimme. Meitä oli tuhansia työntekijöitä raskasteollisuudessa. Tämä on hyvin vaarallinen ala. Se on edelleen vaarallinen ala. Ja yhteisöllisyyden voima oli siinä, että me suojelemme toinen toisiamme kollektiivisesti. Me kiinnitimme yhtä paljon huomiota tuotteen laatuun kuin työntekijän työoloihin. Tämä suojelu, tämä suojaus on edelleen olemassa. Siitä huolimatta monet yritykset suosivat yksin työskentelyä eristäytyneenä työskentelyä, koska halutaan vähentää työkustannuksia, halutaan lisätä kustannustehokkuutta. On vähemmän aikaa käydä juomassa kahvia kollegojen kanssa. Ja minä sanon, eläköön kahviautomaatit. Se ei tarkoita sitä, että käydään juomassa kahvia ja lepäämässä, vaan se on tapa vaihtaa ajatuksia liittyen hyvin käytäntöihin. Ja nykyään edes tähän ei riitä aikaa. Ja minä olen sitä mieltä, että työntekijät eristäytyvät yhä enemmän, heiltä vaaditaan enemmän, työntekijöitä on vähemmän, ja tällä on seurauksia. Vakavat työtapatomat myös kuolintapaukset niin ovat pikemminkin kasvamaan päin. Mistä tämä johtuu? Tämä johtuu siitä, että työskennellään yksin. Ja jos työskentelee yksin, niin silloin kollega ei ole vieressä sanomassa, että hei, on varapas. Ja on syntynyt ikään kuin tietynlainen pakkomielle tuottavuuteen. Toki on uuden sukupolven työolot. Jotkut työnantajat ovat ymmärtäneet, että on tärkeää, että työntekijä kokee olonsa mukavaksi. Silloin hän on tuottavainen. Katsotaan avoimia työtiluja Google ja Facebook ja työnantajina. Siellä ihmiset keskustelevat, on vaikkapa pöytäjalkapalloa, pöytiä ja kanssakäymistä on. Työskentelyryhmässä sujuu paremmin, työnteko sujuu paremmin, ajattelutyö sujuu paremmin. 70-luvulla sanottiin, että työntekijät eivät saa ajatella, heidän on tehtävä mitä käsketään. Silloin tuottavuus ei noussut mutta siinä vaiheessa, kun kysyttiin työntekijöiltä, mitä te olette mieltä? Silloin siinä vaiheessa, kun laitettiin työntekijät työskentelemään yhdessä, antamaan ehdotuksia, niin silloin tuottavuus parani, kilpailukyky parani ja myös työolosuhteet paranivat. Joten minä haluaisin sanoa liittyen uuden sukupolven työpaikkoihin, niin tärkeää on se, että ei anneta näille työntekijöille illuusiota, että he ovat uuden työelämän alfa ja omega, he ovat tekijöitä, koska minä olen sitä mieltä, että on tärkeää, että tuodaan eteenpäin, viedään eteenpäin kollektiivisuuden voimaa. Ja minä pelkään, että nämä uuden sukupolven työpaikat vievät meitä kohti tätä ikään kuin yksilötyön, yksilötyöstä tehdään ikään kuin sankaritaru. Tämä vie meidät siihen, että tehdään, en, otetaan enemmän riskejä ja tämä näkyy myös työterveydessä. Tämä näkyy siinä, että työnteko kotona yleistyy. Tämä näkyy myös siinä, että on enemmän itsenäisiä ammatinharjoittajia, ei ole työaikoja, heidän tulee saada enemmän suurempi markkinarako, heidän tulee työskennellä enemmän Joten on tärkeää, että tämä uusi työmalli ei muutu moderniksi orjuudeksi. Silloin ihmiset eivät, heillä ole aikaa miettiä edes omaa, omia inhimillisiä olosuhteitaan. Ja nimenomaan tässä Euroopalla voi olla tärkeä rooli. Olen sitä mieltä, että yksin työskentely, eristäytynyt työskentely tulisi kieltää. Kiitos. Thank you. And, uh, the last... Kiitoksia. McIntyre on viimeisenä listallani. Uh, thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin muutkin haluaisin kovasti kiittää meidän puhujiamme. Tämä on ollut kiinnostava keskustelu. Vera Prosepon huhtassa tässä sanoi yllättävän asian, että emme tee tarpeeksi kaiken sen eteen, mikä sujuu hyvin ja tavallaan se, miten voimme jakaa käytäntöjä sitä, mikä toimii. Se on todella tärkeää. pidä tarkastella vain sitä, mikä menee pieleen, joten toivon, että teidän lähestymistapaa me voidaan ottaa paremmin mukaan siihen työhön, mitä me teemme, mitä se sitten onkaan. Mielestäni joskus emme tee eroa riskiarvioinnin ja riskin hallinnan välillä. Ja on tietysti ihan hyvä, että riskejä arvioidaan. Meillä on lakeja, joiden mukaan pitää riskiarviointia tehdä, tarvitaan on tietty kaavake ja niin edelleen. Korostetaan enemmän sitä, onko tällainen kaavake, joka pitää täyttää, vai hallinnoiko varsinaisesti riskejä ja toimii niin, että ihmiset pysyvät turvassa ja terveinä, joten haluaisin, että korostettaisiin tätä puolta paljon enemmän. Miten riskejä hallinnoidaan, eikä yksinkertaisesti vain mietitä, onko tarvittavat formulat käytössä. Mielestäni on hyvin tärkeää lainsäätäjinä siirtyä lainsäädäntöpuitteisiin, jotka, joita voidaan soveltaa myös tulevaisuudessa. Niitä jatkuvasti ei pidä alkaa muuttaa lainsäädäntöä, vaan että meillä on tehty malli, joka pystyy kohtamaan uuden tyyppisiä riskejä, joita syntyy uusista teknologioista. Ja minua tässä kiinnosti yksi tämä ystävän kuningaskunnan tapa toimia. Yleinen periaate on, että ne, jotka luovat riskejä, uhkia, ovat vastuussa niiden hallinnoinnista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ne järjestöt, jotka luovat riskejä erityyppisissä työsuhteissa mukaan lukien uuden sukupolven työpaikat, uudet teknologiat, niin näiden yritysten vastuulle ja työnantajien vastuulle kuuluu varmistaa työsuojelun toteutuminen työntekijöiden kohdalla. Ja haluaisin, että vastuu todella kuuluu niille, jotka näitä riskejä synnyttävät. Ne järjestöt ja tahot ovat siis vastuussa niistä niiden hallinnoinnista. Ja sitten työnantajien pitää hallinnoida kaikkia riskejä koskien työturvallisuutta ja terveyttä ja myös niitä, joihin yrityksen tekemä työ vaikuttaa. Tässä meidän ei niinkään pidä todeta, että teidän pitää toimia näin tai tällainen riski on juuri tullut esille, vaan meidän pitäisi pikemminkin saada aikaan puitteet, joiden kautta varmistetaan se, että kaikki saavat asianmukaisen suojan. Ja tässä tarvitaan sitten lainsäädäntöä. Turvallisuus on siis tämä selkeä vaatimus, ja ne, jotka luovat erilaisia uhkia, joutuvat myös näitä riskejä sitten hallinnoimaan. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Nyt katson panelisteja. Jotkut kysymykset kohdistettiin von Huffille, mutta ehkäpä voisimme aloittaa herra Geringistä. Briefly. Kiitos puheenjohtaja. Monet pyysivät lisää tietoa tai konkreettisia ehdotuksia. On monia asioita, joita Euroopan parlamentin tulisi ja se voisi tehdä. Työaikadirektiivi on tietysti työehtojen, työolosuhteiden muokkaamisessa keskeinen. Tässä asiassa on päästy eteenpäin. Te tiedätte, minkälainen historia tällä on tilanne on hankala, mutta työajan järjestely on esimerkiksi kotona työskenteleville tai joukkotyöntekijöille hyvin tärkeää. Sitten äh, riskien arviointi ja niiden dokumentointi on sekä nykypäivänä että vastaisuudessa äärimmäisen tärkeää. On katsottava, miten tämä dokumentaatio voidaan äh, järjestää. Meidän täytyy varmistaa se, että myös ne, jotka eivät työskentele yrityksen sisällä, voivat hyötyä puitedirektiivistä. Ja sitten, kuten ensimmäisessä kuvassa, niin sanottiin, uusia tilanteita syntyy, mutta vanhat tilanteet eivät välttämättä häviä autoteollisuudessa ainakin osittain joutuu edelleen työskentelemään niin, että on auton alla kädet ylhäällä. Tätä ei voida hyväksyä. Viittasin Horisontti 2020 ohjelmaan, tutkimuksen puiteohjelmaan. Ja todella pitäisi katsoa, että siihen saadaan mukaan kappale, jossa käsitellään nykyongelmia. Työolosuhteet muuttuvat entistä nopeammin. 50-luvulla käytettiin tiettyjä materiaaleja, esimerkiksi rakennusalalla tiettyjä kemikaaleja. Nyt muutos on nopeampaa. Rakennusala sinänsä ei ole innovatiivinen, mutta siihenkin kohdistuu innovaatioita. Puhutaan esimerkiksi älykkäistä taloista. Tarvitaan uusia pätevyyksiä. Meillä on kemikaaliongelma. Se on edelleen esillä. Se ei ole mikään uusi ongelma. Voimme määritellä jo nyt monia asioita. Monet tekevät töitä junissa ja asemilla ja siellä varmaankaan työolot eivät ole kovinkaan kummoiset. Miten tähän puututaan? Tarvitsemme säännönmukaista arviointia, direktiivien arviointia, koska työolot kehittyvät nopeasti. Esimerkiksi työlaitteita koskeva direktiivi ei ole enää ajan tasalla. Niiden, tämän ja muiden pitäisi olla täsmällisempiä, ottaen paremmin huomioon nykyteknologia. Erittäin hyödyllinen on eurooppalainen foorumi, jossa pohditaan tulevaisuuden työtä ja otetaan huomioon kaikki uusi teknologia ja pyritään vaikuttamaan teknologian suunnittelun alkuvaiheesta lähtien. Kiitoksia. Pyytäisin, että vastasit ehkä hieman lyhyemmin. Seuraavaksi von Hoof. Eräs yleinen teema nousi usein näissä hyvin mielenkiintoisissa kysymyksissä ja tämä liittyy pähkinänkuoreessa työpaikkojen kestävyyteen. Nyt näyttää siltä, että että työt ovat yhä hajotetumpia standardoiduihin tehtäviin. Ne ovat vähemmän koherentteja ja työntekijöiden tulee yhä enemmän hallinnoida ajankäyttöään tehtävästä toiseen, projektista toiseen. Ja tämä tekee erittäin vaikeaksi sen, että järkevästi suuntelee ensinnäkin oman henkilökohtaisen yksityiselämän tai se, että suunnittelee omaa uraa siten, että on oma ammatillinen identiteetti, jossa vaikkapa taidot voidaan antaa eteenpäin seuraavalle sukupolvelle tai uudelle oppisopimusoppilaalle. Nyt näyttää siltä, että ihmisten olisi suunniteltava eläkettä koko elämänsä ajan – ja he joutuvat miettimään, kun keikkatalous yleistyy, niin ihmiset joutuvat miettimään, että kuka maksaa niin Tässä on siis suunniteltava eteenpäin. Vakauden ennakoitavuuden puute työsuhteissa on erittäin suuri psykososiaalisen stressin aiheuttaja. Oli kyseessä verkossa tapahtuva työ tai sen ulkopuolella tapahtuva työ. Ihmiset haluavat että he voivat luottaa siihen, että työpaikka on ensi viikolla, ensi kuussa, ensi vuonna olemassa. Joten tämä kestävyyden puute pitäisi olla tässä ensimmäisenä agendalla. Ja Kiitos sitten Sedlacek. This is such a huge area what... Uh, tämä on niin valtava alue, josta nyt puhumme. Samoin kysymyksiä tuli varsin eri suunnista. Haluaisin palata siihen, mitä tässä jo hiukan selitin meidän ennakoista toiminnastamme. Me, siis tämä tarkoittaa työsuojelu, ihmisiä, tutkijoita, poliitikkoja. Me emme oikeastaan tiedä, mitä tarpeita on, kun puhumme työterveydestä ja suojelusta ja uuden sukupolven työpaikoista. Myös poliittinen taso on nyt hiukan eksyksissä. Ensinnäkin kaikki tämä keskustelu alkoi ehkä muutama vuosi sitten kyllä, mutta ei sitä ole niin kovinkaan paljon aikaa, joten ei oikein tiedetä, minkä suuntaisia päätöksiä pitäisi lainsäädännöllisesti tehdä. Tämän takia ehdottaisin, että tästä on teille hyötyä, että samalla kun kehitämme erilaisia skenaarioita, siis tut tutkimme erilaisia alueita, yhteiskunnan vaikutuksia, ympäristökysymyksiä, poliittisia kysymyksiä, koulutuskysymyksiä ja mietimme, minkälaisia trendejä näiltä alueilta löytyy ja miten ne liittyvät ICT-teknologiaan, nopeasti muuttuvalla alueella. Ja kun näemme sitten moninaisia skenaarioita, niin ensinnäkin voimme nähdä, mikä tätä kaikkea vie eteenpäin ja mikä on tärkeää ottaa huomioon tulevina vuosina. Tämä auttaa myös paremmin suuntaamaan keskustelua ja tekemään päätöksiä toivottavasti oikean suuntaisella tavalla. Voin siis vain ehdottaa oikeastaan sitä, että 2017 loppupuolella voimme esitellä tutkimustuloksemme näistä eri skenaarioista ja sitten voimme tarkastella, missä olemme, minkälaisia tarpeita on. Rovastain kysyi konkreettisesta ratkaisusta olen tässä samaa mieltä. Myös meidän työhömme olemme ottaneet mukaan käytännön ratkaisuja, mitä tulee työn järjestämiseen. Samoin otetaan huomioon vanhemmat työntekijät. Me tunnemme kaikki nämä aspektit kyllä, mutta kun puhutaan uuden sukupolven työpaikoista, meidän pitää saada tilanteesta kokonaisvaltainen kuva ja saada joitakin vastauksia siihen, mitä tullaan tarvitsemaan tulevina vuosina. Monsieur. Sitten äh, Fleming, nyt olisi teidän vuoronne. Kiitos paljon. Tämä keskustelu on ollut erittäin mielenkiintoinen, mutta olen yhtä mieltä monien puhujien kanssa, nimittäin en tiedä, nyt tarvitaan täsmällisempää sääntelyä. Tämä näyttöön ja sen käyttöön liittyvä sääntely ei ole oikein enää ajan tasalla, joten olisi hyvä, että tähän puututaan. Näyttää siltä, että olisi hyvä, että on yleinen turvallisuuden kestävä sääntely. Ja tässä mennään pidemmälle kuin pelkästään työnantajien vaatimuksiin ja velvoitteisiin. Me pyrimme yhteydessä kuningaskunnassa olevan hieman laajalaisemman sääntelykehyksen. EU-ssa mielenkiintoista on se, me, on se, että me jaamme parhaita käytäntöjä. Virastotyöskentely erittäin hyvin stressin parissa muun muassa. Tilanne stressin suhteen on parantunut. En usko, että sääntelyä tarvitaan välttämättä. Se vie iäisyyden ja kaikki eivät ole siitä yhtä mieltä, jos ihan totta puhutaan. Mutta no, Täällä mainittiin Google. Minäkin haluaisin tällaisen pöytäjalkapallopöydän toimistoomme. Varmasti se auttaisi. Mutta me emme keskustele ruohonjuuritasolla siitä, mikä toimii käytännössä, emmekä me jaa näitä tietoja. Nyt puhuttiin siitä, että ihmiset tarvitsevat tietoja asioita nyt, ja on kyettävä toimivan ketterästi, mutta sääntelijät eivät osaan tätä tarjota. Tehdään tutkimukset ja sitten säännellään. Tämä vie liian kauan. On nykymaailmassa kyettävä toimimaan nopeammin. On hyviä käytäntöjä. Ne ovat olemassa, mutta on tärkeää, että me otamme tästä onkia ja me saamme kaiken toimimaan paremmin. Kiitoksia. Aikamme loppuu pian. Pari minuuttia kuitenkin vielä on. Ja nyt annan puheenvuoron professori Van Hoofille. Kiitoksia olen jälleen yhtä mieltä kollegoideni kanssa. Tässä esitettiin tietyt kysymyksiä tai ehdotuksia siitä, mitä Euroopan parlamentti voisi tehdä. Uskon, että tärkeintä ehkä, yksi tärkeimmistä asioista on se, että luomme visioita. Meidän pitää suojella nuorta sukupolvea siinä, miten uudet työmuodot voivat esimerkiksi vaikuttaa heidän sosiaaliturvaansa. Jäsenvaltioissa suurin osa sosiaaliturvasta perustuu vanhanlaiseen malliin. Nyt täytyy pohtia, mihin nuoret maksavat työeläkkeitään, miten tämä kaikki onnistuu. Heidän pitää opetella hallinnoimaan näitä asioita uudella tavalla, eri tavoin kuin me. On, on joitakin hyvin käytännönläheisiä kysymyksiä, joissa voimme olla avuksi, joita voimme levittää, joita voidaan EU-tasolla työstää ja sitten välittää jäsenvaltiotasolle. Ja varmasti haluamme luoda visioita EUn tasolla, jotta kaikki tietävät, mihin suuntaan tässä uudessa maailmassa mennään. Ihmisten ei tulisi pelätä muutosta. Se aiheuttaa paljon stressiä. Meillä on hyviä keinoja pureutua stressiin, mutta järkevintä olisi ennaltaehkäistä stressin syntymistä. Ja uskon, että vision luominen auttaa tässä täytyy kertoa ihmisille, että tällä uudella vuosituhannella järjestöt tekevät rakenneuudistuksia, koska ne haluavat pystyä toimimaan entistä joustavammin näinä uusina aikoina. Meidän täytyy myös tietää, mitä uusi sukupolvi ajattelee, minkälaisia tarpeita heillä on. Esimerkiksi nuoret eivät pidä hierarkiasta, he hyppäävät sen yli, ja tämä on meille vanhemmille hyvin hankalaa. usein nuorten kanssa keskustelut kestävät kolme minuuttia ja sitten he eivät jaksa keskittyä, kun taas me eh, ehkä keskitymme saman asian pari tuntia ja nuoret ovat jo siinä vaiheessa Facebookissa. Nuoret nauravat epäonnistumisille, kun taas me haluamme välttää epäonnistumisia – No, meidän täytyy siis saada selville, miten nuoret ajattelevat. Ja yksi yksinkertaisimmista asioista, että tässä tuen tässä kollegani, on se, että tarvitsemme joustavia menettelyitä. Täytyy katsoa myös riskejä ja mitä tehdään silloin, jos epäonnistutaan. Pystymmekö luomaan EU-rahaston. Viittaan tässä esimerkiksi asbesti, syöpätapauksiin tai mes- mesoteliomaan. Ihmiset eivät välttämättä ehdi kääntyä tuomioistuimen puoleen. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy riskinarviointeihin – ei niin tämä inspiroi työnantajaa toimimaan vastuullisemmin. Tämä pikemminkin saa ihmiset puolustuskannalle. Riskin arviointi, siitä on tullut oikeastaan tällaisia, tällainen työkalupakki. Tehty, tehty, tehty. Emme ole onnistuneet tässä kovinkaan hyvin. Minulla ei valitettavasti ole kaikkia vastauksia mutta en halua olla sellainen ihminen, joka sanoo, että kaikki sujuu hienosti. En ole kovinkaan varma tästä. Meidän täytyy myös keskittyä siihen, mikä sujuu huonosti ja siihen, miten järjestöt auttavat työntekijöitä kasvamaan. Esimerkiksi elinikäisessä oppimisessa. Tähän liittyy riskin arvioinnin lisäksi oppiminen ja kasvu. Tämä voi inspiroida nuoria Tämä keskustelu kyllä inspiroi minua ja olen valmis myös tukemaan tulevia ponnistuksemme. Kiitos. Kiitoksia kovasti professori. Kiitos koko paneelille. Tämä oli erittäin arvokas keskustelu, arvokkaita kommentteja kuulimme. Me yli 45-vuotiaat jaksoimme kuunnella teitä yli tunnin. Kiitoksia kovasti jälleen. Tämä oli suureksi hyödyksi meidän työllemme. Nyt pidämme pienen tauon, jotta pääsette lähtemään täältä huoneesta ennen kuin siirrymme käsittelemään seuraavia asioita. Kiitos. Yes, ladies and gentlemen, I think we are... No niin, hyvät naiset ja herrat, emmeköhän voi jatkaa. Seuraavaksi esityslistalla on tarkistusten käsittely. Aiheena Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari. Voin kertoa teille, että tässä on nyt rikottu tämän valiokunnan ennätys. Tarkistuksia on 1191. Tekemistä siis riittää. Nyt kuulemme ensin esittelijää. Rodriguez, olkaa hyvä. Indeed. Uh, Aivan totta. Huomattava määrä tarkistuksia tuli. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä kovasta työnteosta. Tämä tilanne näyttää varsin lupavalta ja ihan hyvä niin, koska haluaisin alussa korostaa, kuinka tärkeästä mietinnöstä on kyse kun ajatellaan tämän hetkisen tilannetta EU, EU-ssa, kuten kaikki tietävät. Jotta voidaan selviytyä moninaisista kriiseistä, Brexitistä, niin tämän takia päätettiin hyväksyä edistymissuunnitelma tulevaisuuden EUn varten, joka varsin todennäköisesti – tulla, hyväksytään maaliskuussa Roomassa. EU, kuten tiedätte, on jo nyt sopeuttamassa suunnitelmiaan uuteen tilanteeseen ja tämän takia tämä luvattu valkoinen kirja komissiolta tulee käsittelemään EUn tulevaisuutta, koko EUn tulevaisuutta. Mutta tiedämme senkin, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria tullaan käsittelemään edistymissuunnitelman yhteydessä. Tämän takia meidän työmme on niin tärkeää tässä asiassa ja sen takia meidän pitäisi ponnistella. Tiedän, että tämä ei ole helppoa, koska tämä tarkoittaa tiukkaa aikataulua. Meidän pitäisi kuitenkin yrittää pystyä hyväksymään mietintö joulukuussa niin, että parlamentti voi hyväksyä sen täysistunnossa tammikuussa. Näin Euroopan parlamentti on tässä prosessissa keskeisenä toimijana ja pystyy esittelemään mietintönsä suuressa konferenssissa, jonka komissio järjestää ma- ma- tammikuun lopulla. Ja näin ollen meidän ehdotuksemme voidaan ottaa mukaan edistymissuunnitelmaan koskien EUn tulevaisuutta. tämä asiakirja hyväksytään Roomassa. Roomassa. Luotan kaikkien apuun ja valiokunnan jäseniin, varjostelemaan, että saadaan aikaan tämä hanke tiukassa aikataulussa. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja e, selvittää muutamia kysymyksiä, mitä tulee mietinnön soveltamisalaan. Oletan, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin pitäisi määritellä paremmin työolot, kaikkialla EU:ssa. Haluan nyt tehdä tämän aivan selväksi. Vaikkakin luonnollisestikin euroalueen jäsenvaltioissa tarvitaan tiettyjä erityisjärjestelyjä ja täsmennyksiä, mutta koko mietinnössä pitäisi siis käsitellä EUta kokonaisuutena. Sitten toinen selvennyskommentti. Jos haluat esititte uskottavan mietinnön, silloin meidän pitää pyrkiä päivittämään sosiaalisia standardeja uusien haasteiden edessä, kuten globalisaatio, digitaalinen vallankumous. Mutta meidän pitää myös varmistaa, että määrittelemme tarvittavat välineet, jotta saadaan tuloksia aikaan asioissa, sosiaalisissa standardeissa. Tämä pitäisi olla siis mukana mietinnössämme. Sitten oma panokseni ja ehdotukset muista ryhmistä, niin haluaisin vain ottaa esille muutamia kysymyksiä, joiden kohdalla mielestäni meidän pitäisi kovasti ponnistella päivittämään juuri näitä sosiaalisia standardeja. Ensinnäkin pitää varmistaa se, että kaikki Euroopan unionin työntekijät voivat luottaa siihen, että työolot ovat oikeudenmukaiset, minkä, mikä sitten heidän työpaikkansa onkaan tai millä sektorilla tekevät työtä tai minkä tyyppisessä työssä ovat. Haluaisin tätä varten aivan omaa, oman direktiivin. Toiseksi pitää varmistautua siitä, että kaikilla työntekijöillä Euroopassa on mahdollisuus saada kattava sosiaaliturva ja pitää ottaa huomioon pää riskitekijät sosiaalisessa mielessä. Sitten kolmanneksi pitää käsitellä palkkakehitystä niin, että todellakin voimme puuttua ongelmaan, nimittäin työtä tekevät köyhät. Euroopan ei pidä olla manneri, jossa tällainen on mahdollista. Kolmas, kolmas kysymys pitää pureutua köyhyyden syihin ja lähteisiin. Siksi haluaisin eurooppalaisen kehyksen minimi tulojärjestelmille, koska kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi luottaa tällaisen järjestelmän olemassaoloon. Pitää myös tehdä vakavissaan työtä, jotta voimme parantaa lasten tilannetta Euroopassa. Siksi pyydämme tällaista lapsitakuuta ja sitä, että kehitettäisiin lastenhoitopalveluita. Tätä kautta meidän pitäisi pystyä vastaamaan myös haasteeseen, joka liittyy henkilökohtaisen ja työelämän yhteensovittamiseen. Näin voi. Ja sitten vielä yksi asia, joka on myös esillä jatkossa, nimittäin ö, mm, taito, osaamis, takeet, siis kaikkien työntekijöiden pitää pystyä päivittämään taitojaan, jotta voivat saada laadukkaan työpaikan. Kaikki nämä päivitetyt sosiaaliset standardit ovat niitä ei ole helppo soveltaa käytännössä, joten me, jos meillä on tarvittavia keinoja käytössä. Ja tämän takia minä vetoan sen puolesta, että käytettäisiin Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksoa, muutettaisiin se siis todelliseksi prosessiksi, jossa ei käsitellä vain taloudellista puolta, vaan myös sosiaalista ohjausjaksoa, jossa identifioidaan huomattavia epätasapainokysymyksiä, ei vain taloudellisesti, vaan myös sosiaalista ajatellen. Ja toimitaan niin, että silloin kun on joku selkeä sosiaalinen epätasa-arvo, tekijä, esimerkiksi jollain jäsenvaltiolle keinoja varaa mm, investoida koulutukseen, silloin pitäisi varmistaa, että tarvittavat varat annetaan käyttöön. Ja mielestäni ratkaisu on omissa käsissämme. Meidän pitää ensinnäkin antaa prioriteettiasema koulutuksen investointeille ja varmistaa, että investointirahasto, Euroopan investointirahasto käsittelee koulutukseen liittyviä tarpeita. Sama koskee ammattikoulutusta. Ja vielä lopuksi pitää varmistaa, että euroalueella voimme luottaa finanssipoliittisiin välineisiin, joilla voidaan täydentää sitä, mitä ei kansallisella tasolla pystytä varmistamaan ja tarjoamaan, koska finanssipoliittinen kuri saattaa estää sen. Tässä lyhyesti pääkysymyksiä, joita haluaisin käsitellä lopullisessa versiossa ja luotan tässä kollegoihin, että saadaan aikaan hyvää rehellistä keskustelua aiheesta. Suhtaudun varsin avoimesti erilaisiin ehdotuksiin. Haluan vain varmistaa, että saamme aikaan vahvan, uskottavan tekstin puheenjohtaja. Kiitoksia tästä oikein selkeästä esityksestä. Nyt sitten varjoesittelijät. Ensinnäkin Fanen Kandelare EPPstä. Voorzitter, beste rapporteur, beste collega's. Kiitoksia puheenjohtaja esittelijä. meillekin tämä on erityisen, erityinen mietintö sosiaalista oikeuksista. Varmastikin tietävät, että meidän ryhmämme tulee tekemään, on tehnyt monia näistä tarkistuksista. Meillä on neljä kommentteja tässä vaiheessa. Ensinnäkin tarkistuksilla me haluamme selkeämmän, täydellisemmän tekstin, jossa haluamme vahvistaa sosiaalisia lai- äh, saavutuksia. Haluaisimme keskittyä rehellisiin työolosuhteisiin, riittävään sosiaaliturvaan ja työmarkkinoille pääsyyn. Sitten haluamme, että sosiaalinen lainsäädäntö ei vain päde, vaan pitää ottaa huomioon myös muutokset työmarkkinoilla. Ja sitten riippu, on monen uusia työsuhteita, joita on syntynyt. Nyt meidän tehtävänämme on asettaa puitteet työmarkkinoille ja päivittää näitä puitteita. Ja tämän takia mietintö on todella tähän juuri sopiva. Sitten kolmantena asiana teknologia on varmistanut sen, että uuden tyyppisiä työsuhteita on syntynyt, digitaaliset alustat, näin voidaan tarjota erilaisia palveluita, on kyse sitten kuljetusta, ravintolapalveluista, on erityyppisiä internet-alustoja, digitaalista alusta tarjoavat mahdollisuuksia, mutta tietenkin eteen tulee tätä kautta myös haasteita ne kyseenalaistavat perinteiset työsuhteet, kuka nyt on itsenäinen työntekijä, kuka on työnantaja, työntekijä. Mielestäni mietinnössä pitää pureutua usein työtyyppeihin. Sitten vielä lopuksi haluaisin ottaa esille nuoret. Erittäin tärkeä kysymys minulle. Se ovat huomisen työntekijöitä, joten tulee sellaisia harjoitteluta, käytännön harjoittelua tämän pitää olla mahdollisuus päästä tätä kautta työmarkkinoille, mutta meidän pitää myös estää se, että nuoret eivät jää näihin kes- keskivaiheisiin tavallaan jumiin. Meillä muutama vuosi sitten jotkut puhuvat menetystä sukupolvesta, enkä ole koskaan ollut sitä hyväksynyt. Toivon, että me yhdessä voimme tarttua tilaisuuteen tässä mietinnössä ja näyttää, että Euroopalla on todellakin sosiaalinen agenda ja haluamme tarjota kaikille mahdollisuudet työntekijöiden siis sosiaalisiin oikeuksiin. Tästä varmasti tullaan käymään mielenkiintoisia keskusteluita ja odotan innolla hyvää yhteistyötä. Kiitos. Seuraavaksi Kirik ECRstä. Kiitos puheenjohtaja. Jos katsomme näitä Rodriguezin mietinnön tarkistuksia, joka käsittelee siis sosiaalisten oikeuksien pilaria, niin olen täysin vakuuttunut siitä, että suhtaudun mietintöön hyvin ja oikein. Tämä on hyvin pirstallinen. Olen jo kerran sanonut, että ECR-ryhmän varjoesittelijänä pidän kiinni EUn sosiaalisesta ulottuvuudesta. Arvostan maailmallisesti tärkeitä sosiaalisia standardeja. Tähän kaikkeen ei ole päästy kansallisella tasolla ja tunnustan eurooppalaisen sosiaalisen mallin. Se on esimerkillinen, mutta juuri siksi kun puhutaan sosiaalisesta pilarista, niin pohdin, mitä tällä todella halutaan. Mitä vasemmisto haluaa? Sitä, että Brysselin kasataan lisää valtaa niin, että nämä sosiaaliset kysymykset viedään pois kansalliselta valtioilta. Sellaisena aikoina, jo, jona Suomesta Kyprokselle Irlannista Kreikkaan, ihmiset peräänkuluttavat entistä vähemmän Eurooppaa. He haluavat Eurooppaa, joka keskittyy ydinkysymyksiin ja saa aikaan konkreettista. Voin vain vedota teihin, että tästä sosiaalisesta pilarista ei tehdä mitään epäsosiaalista pommia. Meillä on jo nyt tiettyjä tehtäviä. Jos toimimme oikein, saisimme aikaan enemmän sosiaalista pilaria kuin se, mitä löytyy tästä mietinnöstä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt sitten Alderyhmän kollegani Samu. Thank you, uh, chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä. Alle ystäväni, minä mun esimerkiksi. Because doing so, I will... Koska varmasti näin puhun vähemmän hölmyyksiä. Ja Rodriguez ymmärtää minua näin suoremmin. Halusin sanoa, että meille tämä aihe on poliittisesti keskeisen tärkeä, koska sellaisena hetkenä, josta tässä puhuttiin, jona Eurooppa ei ole enää yhtä läheinen tai suosittu, tai siihen ei suhtauduta yhtä innolla kansalaisten keskuudessa kuin aikaisemmin, vaikkakin tämä pätee vähemmän nuoriin. Voi olla hyvä löytää näkyvyyttä sosiaaliselle Euroopalle. Tämä on meille tärkeää. Toiseksi me uskomme, että tähän päästään niin, että otetaan käyttöön oikeuksien sokkeli tai kynnys, oikeuks, sosiaalisten oikeuksien sokkeli tai kynnys, jonka alle ei missään Euroopassa voida mennä. on turha lähteä pohtimaan sitä, onko meillä yksi vai 17 vai 27 sosiaalista mallia. Se on aivan yhden tekevää, mutta kaikkien pitää kuitenkin taata vähimmäistaso. Ja se, että Euroopassa kilpailu esimerkiksi ei pääse vääristymään. Täällä on puhuttu eri ongelmista – Ja tässä esimerkiksi sosiaalinen polku on yksi kysymys. Jos meillä olisi tasa-arvoiset toimintamahdollisuudet kaikille, ja jos minimistandardeja noudatettaisiin, niin monia näistä kysymyksistä ei tarvitsisi kohdata ollenkaan. Vapaata kilpailua ei pidä rikkoa rikkoa palkkakilpailua. Tämä on aivan pyhy asia, pyhä asia. Näin on päästy ainakin omassa maassani eteenpäin. Tähän ei siis kosketa, mutta tässä tavoitteena on ottaa käyttöön sosiaaliset standardit, jonka alle kenenkään eurooppalaisen ei tulisi jäädä. Sosiaalinen Eurooppa on tietysti myös paljon muutakin. Aivan kuten EPPn kollega sanoi, on paljon lainsäädäntöä, johon pitää uudelleen pureutua ja sitä pitää päivittää. Ja energiaa pitää käyttää siihen, että voidaan esimerkiksi mukautua uusiin työn muotoihin. Meillä on kuitenkin oltava sosiaaliturva, joka on kunnollista ja vähimmäistaso täyttävää kaikille. Samoin terveydenhuollon pitää olla tällaista, jotta voimme puhua sellaista Euroopasta, jonka me itse toivomme saavamme, jota kansalaiset meiltä pyytävät. Lisäksi uskomme, että pitää olla realistisia. Ja jotta nämä sosiaaliset minimioikeudet, vähimmäisoikeudet no varmasti joissakin maissa näitä olisi entistä enemmän. Euroopassa tärkeää on välttää köyhyyttä. Siis ainakaan rakenteellista köyhyyttä ei saisi olla. Ei voi olla niin, että tällaista köyhyyttä Euroopassa olisi. Valitettavasti näin Yhdysvalloissa on, mutta tähän tarvitaan kuitenkin varoja. Ja tähän liittyy mielenkiintoinen ongelma. Solidaarisuus ja Euroopan maiden välinen solidaarisuus. Tarkistuksissamme puhumme myös siitä, miten Euroopan laajuisen solidaarisuuden kautta voidaan auttaa epätasapainoisissa tilanteissa tai sellaisia valtioita, joiden rakenteellinen tilanne on heikko. Miten voidaan auttaa rahoituksen avulla niin, että saadaan vähemmästaso täytettyä? Tähän kuitenkin tarvitaan rahaa. Olen täysin yhtä mieltä EPPn kollegan kanssa siitä, että tiukasti seurataan ja valvotaan tilannetta. Tarkistuksessamme puhumme myös siitä, että tämä valvonta voisi koordinoida toimia alue paikallisella ja eurooppalaisella tasolla. joskus tämä ei aina toimi. Meidän täytyy siis muistaa se, että vapaata kilpailua emme halua estää, emmekä myöskään työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. Sekin on todella tärkeä sosiaalinen oikeus. Tarvitaan solidaarista rahoitusta ja konkreettisempia toimia nuorille ja lapsille. Kiitos. Thank you, Mr. Chambon. And then... Kiitoksia, Chambon. Seuraavaksi Zimmer. Kiitoksia. Haluaisin antaa tunnustustani esittelijälle siitä, että tässä mietinnössä hän ei ole pelkästään laatinut sellaista tekstiä, jossa puhutaan vain vanhoista asioista, vaan tähän on otettu koko joukko innovatiivisia asioita mukaan. Tämä on äärimmäisen hyvä asia. Ja uskon, että jos lähdemme tästä keskustelemaan yhdessä valiokunnassamme, niin silloin voimme päästä sosiaalisessa tasa-arvoisuudessa merkittävän askeleen eteenpäin. Meidän pitää pyrkiä vetämään yhtä köyttä ja tekemään tästä mietinnöstä niin järkevä ja hyvin rakennettu, että se saadaan läpivaliokunnassa ja sitten myös täysistunnossa. Ja riippumatta siitä, että mekin olemme jättäneet lukuisia tarkistuksia tekstiin, niin haluan sanoa, että tuemme mietinnön ydintä täysin. ECRn Kirkille haluaisin vielä todeta, että en usko, että on ihmisten odotusten vastaista, jotka siis eivät halua keskeisempää Eurooppaa, vaan sellaista Eurooppaa, joka antaa lisäarvoa ihmisille Euroopassa. Ja niin siksi voimme yhdessä pyrkiä löytämään kriteereitä ja standardeja, joita voidaan sitten samalla tavoin soveltaa jäsenvaltioissa. Näin voidaan kehittää omia lainsäädäntöjä, omia mahdollisuuksia eteenpäin. Ja mietinnössä on pelivaraa myös sille, mitä voidaan tehdä ja mitä pitää tehdä jäsenvaltioissa. En usko, että tässä piilee mikään entistä voimakkaamman keskittämisen ro- vaara, riski, vaan pitäisi katsoa, että tässä piilee mahdollisuus jälleen saavuttaa ihmisten luottamusta. Olemme jättäneet tarkistuksia liittyen ähm, Euroopan sosiaalisten oikeuksien käytännessääntöön. Haluamme muistuttaa siitä. Meillä on jo tiettyjä vähimmäisstandardeja sosiaalisissa oikeuksissa, jotka ovat sito, sitovia. Meillä on myös säännöstö, jossa on korkeampia standardeja, joita ei ole kuitenkaan vielä ratifioitu. Tämä voi olla meille kaikille hyvä lähtökohta. Meillä on siis sosiaalisten oikeuksien peruskirja. Tässä ei lähdetä kiistelemään siitä, että haluaisimme tehdä jotakin sellaista, mikä ylittää EUn toimivaltuudet. Pitäisi ottaa käyttöön tietyt säännöt, hopeinen sääntö niin sanotusti, mutta pidemmällä aikavälillä sitten pitää katsoa, mikä jäisi tämän ulkopuolelle kasvivakaussopimuksen viittaan. Tämä tässä sitten enemmän pelivaraa jäsenvaltioille. Ja vielä yksi asia, jonka tähän halusimme mukaan, eli energiaköyhyys. Viittaamme siihen, että 80 miljoonan vammaisen oikeuksien valtavirtaistaminen olisi myös erittäin tärkeä kysymys. Kiitos. Thank you. Um... Kiitoksia. Nyt Guesta vihreisiin message. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme yhtä mieltä monista ydinasioista ja monista tarkistuksista esittelin kanssa, joten en nyt toista hänen esiin nostamia asioita. Haluaisin nostaa neljä erillistä asiaa kuitenkin esiin. Ennen kuin nostan nämä neljä asiaa esiin, haluaisin muistuttaa ECR-kollega siitä, että ainoastaan ECR ei suhtaudu toissijaisuusperiaatteeseen vakavasti. Se on erittäin tärkeää EUn periaate, se toimii parhaiten silloin, kun se toimii kaikkein heikommassa asemassa olevien hyväksi. Se, mitä me pyrimme välttämään, on ne tilanteet, joissa tämä toimii kaikkein parhaimmassa asemassa oleville, ja tämä vaatii hieman välintuloa Euroopan unionilta. Tämä ei välttämättä ole vallan keskittämistä Brysseliin äärimmäisellä tavalla. Me pyrimme parhaamme mukaan siihen, että meillä oli kunnollisia varjoesittelijöiden kokouksia. Me olemme sitä mieltä, että tarkistusten suuri määrä tarkoittaa sitä, että kaikki ryhmät pitävät tätä erittäin tärkeänä ja vakavana mietintönä. Se on hyvä lähtökohta, vaikka jotkut tarkistukset lähtevätkin hieman eri suuntiin. Se, mitä minä haluaisin korostaa, on se, että yleisesti ottaen me haluaisimme nähdä, että tunnustetaan, että no, kun puhutaan sosiaalisista oikeuksista, tämä oli komission otsikko ensimmäisestä päivästä lähtien, niin taloudellisen hallinnon välineiden ei pitäisi tehdä sosiaalisista oikeuksista, niiden tosiaan ongelmia sosiaalisille oikeuksille. Ohjausjakson tarvitaan sosiaalisia indikaattoreita. Muuten kyseessä on ainoastaan sananhelinä. Me olemme sitä mieltä, että uusien työmuotojen sääntö on erittäin tärkeä, varsinkin sellaiset työmuodot, joita ohjataan verkkovälitteisesti. Tämä ei ole ainoastaan tulevaisuus, tämä on aivan nykyaikaa. Me myös haluamme suojella työntekijöitä, jotka työskentelevät tämän tyyppisissä ympäristöissä olemme sitä mieltä, että tämä on erityisen tärkeää, tämä on erityisen kiireellinen asia. Kyse ei ole siitä, että näin tapahtuu vuosien kuluttua, vaan kyse on siitä, että tämä on tosiasia jo nyt. Me olemme sitä mieltä, että on oltava eurooppalaiset sosiaalioikeuksien vähimmäisvaatimukset. Tämä koskee myös vähimmäispalkkaa. Me olemme myös sitä mieltä, Tämä on hieman seikkaperäisempi vaatimus. Me olemme sitä mieltä, että elämiseen riittävä palkka, niin sen tulisi niin asumisen kustannusten tulisi olla merkittävin indikaattori, kun lasketaan elämiseen tarvittava palkka. Ja tässä ei pitäisi tehdä eroa keskeisempien alueiden ja mikroalueiden välillä. Sosiaalioikeuksien tulisi myös suojella ihmisiä, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa. Se on jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin yhteinen velvollisuus. Tämä on eräs osa-alue, jonka kohdalla me voimme varmistaa, että jäsenvaltiot yhtyvät yleiseen periaatteeseen siten, että sosiaalioikeuksia pidetään sosiaalioikeuksena eikä ainoastaan julistuksena. Minä haluaisin kiinnittää huomionne kestämättömän tilanteeseen, joka on olemassa joissain jäsenvaltioissa siten, että köyhyys on kriminalisoitu ja epäsuoraan rangaistava teko. Meidän on varmistettava, että näin ei saa olla missään jäsenvaltiossa. Saman aikaan kollegat jo mainitsevatkin täällä, me haluaisimme nähdä, että tekstissä puhutaan energiaköyhyydestä vahvasti. Minkään kotitalouden ei tulisi tulla leikatuksi energiasaannilta. Se on vaarallista. Kiitoksia. Kiitos. Pyydän anteeksi. Voinko pyytää selvennystä? Minimal wage. It's really that you wanted to... Niin tässä puhutaan minimipalkasta, ei minimitulosta. There's a separate debate about... On erillinen palk- keskustelu siitä, mitä minimitulon piti olla. Nyt puhuttiin minimipalkkadirektiivistä. Okei. Okay. And then this... Selvä. Nyt voimme siirtyä sitten EFD. -hän. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos erityisesti esittelijälle. Toisin kuin kollegani, vaikka usein olenkin optimisti, näen tässä tarkistustulvassa nyt valtavan ongelman alun. Ymmärrän kyllä, että aihe on varmasti kaikille ryhmille tärkeä. Tarkistukset merkitsevät sitä, että ryhmien kannat ovat hyvin kaukana toisistaan. Tai ainakin valiokunta voidaan ehkä jakaa kahteen ryhmään. Kun maaliskuussa 2016 Juncker antoi tiedonantonsa ja puhui kolmen A-sosiaalista pilarista, olin aika hämmentynyt koska pelkäsin, en mitenkään epäoikeutetusti, että haluamme lähteä puhumaan paljon tästä sosiaalisesta ulottuvuudesta, mutta kuitenkaan emme sitten tekisi juuri mitään konkreettista. Toinen riski, jonka tuolloin näin ja joka mielestäni piilee edelleen tässä Rodriguezin mietinnössä, on se, että että sosiaalisten oikeuksien pilari liittyy pitkälti emuun. Mielestäni emu on aika tuhoisa. Se, mitä kollegat tässä sanoivat, piti paikkansa. Toivottavasti tässä nyt pyritään konkreettisesti katsomaan sitä, miten EU, EU tulisi toimia sosiaalisissa kysymyksissä, eikä pelkästään puhua sosiaalista kysymyksistä. Hankalampaa tietysti on toimia konkreettisesti. Tähän liittyy äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä, joista todennäköisesti pääsemme sopuun esimerkiksi liittyen siihen, että vastustamme epävakaita työsopimuksia, viittaamme epätyypillisiin, hyvin hankaliin työsopimuksiin. Tämä aiheuttaa työntekijöiden ja koko järjestelmän vakaudelle haittaa. Sitten työharjoittelut, ne voivat yhtäältä tarjota nuorille mahdollisuuksia, mutta tässä pitäisi silti korostaa niiden sääntelyä, jotta ei synny tilannetta, jossa nyt ollaan, eli että niitä käytetään hyväksi jollakin tavoin siihen, että työsopimuksia ja suhteita ei vakinaisteta. Vähimmäistulo, vähimmäispalkka tarkkaa. Näitä kumpaakin kysymystä on syytä tarkastella. Ne eivät ole toisistaan irrallaan, vaan kulkevat käsi kädessä. Ymmärrän myös vapauden, kilpailuun liittyvät kysymykset, mutta esimerkiksi palkkaerot EUn sisällä ovat asia, pitää ottaa huomioon. Sitten se, mitä komissio peräänkuulutti, eli sosiaalinen pilari, se ei saa aiheuttaa riippuvuutta eri asioiden välillä, eli emun kanssa. Mielestäni tässä on edelleen tiettyjä riskejä. Me tuemme tällaista lapsiin liittyvää takuuta, köyhyyden vastaisia toimenpiteitä. Ja toivoisin, että muut toimet, joihin on lähdetty, esimerkiksi nuorisotakuu, olisivat esillä niin, että todella katsottaisiin, miten näitä täytäntöönpanoja, jotta ne voivat toimia tehokkaasti. Olen myös kollega Tamasin kanssa yhtä mieltä, kun hän puhuu energiaköyhyydestä ja siitä, kuinka tärkeää on taata tietyt oikeudet. Esimerkiksi pakkohäädöt, jos laskuja ei pysty maksamaan, asunnot viedään ihmisiltä tai sähkö katkaistaan. ECRn kollegalle haluaisin vielä muistuttaa, että tässä ei ole kyse siitä, onko meillä enemmän Eurooppaa tai vähemmän Eurooppaa, kuka kantaa vastuun mistäkin. Tässä on kyse noin 125 miljoonasta kansalaisesta, jotka ovat hankalassa tilanteessa. Joskus on oikein viitata toissijaisuusperiaatteeseen, mutta joskus on toimittava toisin. Absoluuttinen köyhyys on asia, joka kuuluu jäsenvaltioiden lisäksi myös EUn kontolle. Kiitoksia Laura Agealle. Nyt en näe ENFstä ketään. Korjatkaa minua, jos olen väärässä. Selvä. Sitten muut puhujat. Ensin Pirinski. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni 1190 vai kuinka monta tarkistusta nyt onkaan. Tämä selvästi näyttää sen, että käsitellään varsin keskeisiä kysymyksiä parlamentille ja koko EUn kansalaisille. Toinen tärkeä aspekti, joka tähän liittyy, nimittäin työllisyysasian valiokunta käy tästä varsin eh, eksistentiaalista keskustelua, mikä on EUn suunta tämän jälkeen. Tämä ei ole mikä tahansa mietintö. Puhumme kriittisen tärkeistä kysymyksistä ja jaan kollegojen ilmaiseman huolen siitä, että tämä valtava määrä tarkistuksia saattaa muuttua hurjan suureksi haasteeksi ajatellen tulosten ja Siksi on erittäin tärkeää, että keskustelemme ja yritämme saada aikaan yhteisymmärrystä siitä, mikä oikeastaan on sitä ydinaluetta, jonka haluamme ottaa esille mietinnössä. En puhua liian pitkään. Mielestäni täällä muuten kyllä komission tiedonnossa mainitaankin tämä, että kilpailukyky ei ole vastaan sosiaalipolitiikkoja. Ei tämä ole mikään joko tai valinta, joka pitää tehdä, vaan itse asiassa esimerkkejä löytyy EUsta silloin, kun on hyvin toimiva hyvinvointivaltio, johon liittyy vahva sosiaalinen ulottuvuus ja kumppanuuspuoli, ne ovat kaikkein kilpailukykyisempiä talouksia myös. Ja puhumme vaikka sosiaalisen markkinatalouden uudistamisesta, jossa työpaikkoja luodaan vahvassa kumppanuudessa. Siksi uskon, että se mitä esittelijä sanoi ja joka löytyy myös mietinnöstä, että tarvitaan uudelleen tasapainottamista rahapolitiikan ja puhtaasti mm, taloudellisten parametrien, sosiaalisten parametrien välillä, eikä pitäisi vain liittää sosiaalista puolta olemassa olevaan rakenteeseen, vaan kokonaan tasapainotetaan tämä yhdistelmä, jossa on sekä sosiaali- että talouspolitiikka yhdessä. Ennen kaikkea, jotta saadaan aikaan suurempaa kasvua, suurempaa tulotasoa, että löytyy myös keinot tarjota suojaa. Siinä tietysti tarvitaan lisää resursseja, se on selvä asia. Ja tässä mielessä uskon, että se asia, että Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksoa pitäisi uudelleen muokata ja kokonaan tavallaan suunnitella uudestaan niin, että voisimme ehkä tässä ottaa huomioon myös toissijaisuuskysymykset suhteessa keskittämiseen, koska Euroopan ohjausjakso koskee yksittäisiä jäsenvaltioita ja siinä on, e- asetetaan niille suosituksia riippuen siitä, kuuluvatko maat euroalueeseen vai ei ja miten sosiaalijärjestelmät toimivat. Mutta tarvitaan täytyy korostaa myös sitä, puuttuuko vahvaa markkinapolitiikkaa, onko tarpeeksi vahvoja toimenpiteitä budjetissa samoin kuin muitakin indikaattoreita. Jos me pystymme muuttamaan tämän keskitetymmäksi sarjaksi sääntöjä ja ehdotuksia ja voisimme tukeutua siihen, mitä Rova Rodriguez sanoi, että meillä on nyt tilaisuus olla aktiivisessa roolissa ennen kuin komissio tekee lopullisen ehdotuksensa, jos hyväksymme sellaisen tekstin tai saamme sellaisen tekstin läpi, joka on hyvä, koska komission ehdotuksen mukaisesti meidän pitäisi saada perussopimukset toimimaan ja artikla kolme sellaista, että siinä on sisältöä, koska ilman tällaista muutosta EUn edessä on asteittain syvenevä kriisi. Ei varmaankaan tarvitse juuri tähän enempää sitä lisätä. Kiitoksia. We are the... Kiitos. Nyt tämä äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu on päättymässä vielä ennen kuin kuulemme esittelijä. Täällä on pari ihmistä. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Kärsivällisyyttä pyydän. Kuka muu ei näyttäisi toivovan puheenvuoroa? Soirova. Kiitos. Minä haluan kiittää valmistelija tästä mielenkiintoisesta mietinnöstä. Mutta tämä herättää useita kysymyksiä. Olen pahoillani tästä hieman vasta asettelevasta näkemyksestä. Me haluamme sosiaalisten oikeuksien pilarin, emmekö me näin halua vai haluammeko me tehdä jotain, jota voidaan todellakin muuttaa sosiaalisia olosuhteita, sosiaalioikeudet Euroopan unionissa, niin tämä on täysin jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva asia. Euroopan unionin tasolla koordinoidaan näitä oikeuksia. Perusoikeuksien perusteella perusoikeuskirjan mukaan sosiaaliset oikeudet ja sosiaaliturva ovat sellaisia asioita, että Euroopan unioni saa käyttää vaikutusvaltaansa niiden suhteen. Valmistelija puhui lasten ja nuorten oikeudesta. Meillä on eurooppalainen nuorisotakuu. Meidän ei ole ollut tarve, meillä ei ole tarvetta muuttaa lainsäädäntöä, me emme ole tarvinneet tätä sosiaalioikeuksien pilaria, mutta näistä asioista huolimatta niin meillä on nuorisotakuu ja näiden, tämän asian suhteen kansalliset hallitukset ovat riittävän aktiivisia. Olen sitä mieltä, että nimenomaan motivaatio on tarpeen, jos halutaan tehdä jotain tehokasta. Minä en halua tätä aloitetta arvostella, mutta haluan sanoa, että tästä lainsäädännöstä tullaan käymään erittäin pitkiä keskusteluja. Tämä tulee loppujen lopuksi kuitenkin riippumaan jäsenvaltioista, tämä lopputulema. Ja haluaisin sanoa, että kansalaisten hyväksi tehtävä työ, niin se on tehtävä jäsenvaltioissa – on tärkeää alleviivata positiivista motivaatiota ja investointeja. Ne ovat kaikkein tehokkaimmat keinot. Kehotukset, motivaatio, siten, että yritykset toimivat reilusti perheitä naisia kohtaan. Se on tärkein motivaatio. Tämä on se tie, joka mahdollistaa sen, että työnantajat voivat luoda uusia mahdollisuuksia siten, että voidaan poistaa köyhyys. Mielestäni se on oikea tie kohti sosiaalista ja solidaarista Eurooppaa. Minä en halua kyseenalaistaa teidän toimintaa, mutta olen kyllä hieman skeptinen tämän uuden lainsäädännön suhteen. And, uh... Äh, Kiitoksia. Nyt äh, Vallas loppuun. Je, je voudrais äh, faire... Puheenjohtaja, haluaisin kuitenkin vedota kollektiiviseen vastuuseen, kun ajatellaan tätä tarkistusten suurta määrää, jota on tehty esittelijän tekstiin. Sosiaaliset tilanteet globaalisti ajatellen vaihtelevat maassa toiseen. On vaikea parantaa tilanteen erityisesti johtuen epätasa-arvosta, joka on lisääntynyt huomattavalla tavalla ja voimmekin todeta, että tähän on monia eri syitä. On rakenteellisia syitä varmastikin Tämä ei koske pelkästään Eurooppaa tietenkään. Se seikka vielä, että tällä hetkellä taloudellinen toiminta tuhoaa työtunteja ja meillä on yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat epävarmoissa työsuhteissa, koska jotta voi tuottaa, niin tarvitaan ihmisiä yhä vähemmän. Ja on käyty paljon keskustelua robotisaatiosta, automaattisesta digitalisaatiosta ja miten otamme huomioon tällaisen kehityksen työ markkinoilla. Tämä on merkittävä haaste. Ei ole kyse huomesta, vaan jo tänään tämä näkyy. tunteen määrä on vähentynyt huomattavalla tavalla. Tämä on varmastikin yksi köyhyyden työttömyyden syistä joissakin maissa. Toisaalta me voimme todeta senkin, että e, asymmetria sosiaalijärjestelmissä, vaikka meillä on yhtenäismarkkinat, ei voi toimia ihanteellisella tavalla, koska tällainen epätasa epäsuhta vaikuttaa, vaikuttaa tähän kaaukseen sosiaalisesti ja sillä on myös poliittisia vaikutuksia. Minkä takia? Sen takia, että EU ei et juurikaan enää suojele, vaan se tuntuu vain heikentävän tilanteita. Ja tämän takia mietintö, jota tässä ehdotetaan, niin siinä on kaksi sellainen pyrkimys. Ensinnäkin kaikkein tärkein tavoite, konkreettinen tavoite liittyy köyhyyden vastaisen toimintaan ja tällaiseen pe- minimitasoon, josta on puhuttu, mutta tässä on myös tärkeä poliittinen viesti. Jos me yhdessä epäonnistumme täällä Euroopan parlamentissa, emmekä voi, pysty osoittamaan, että EU voi olla kiinnostunut sosiaalisistakin kysymyksistä, niin siinä tapauksessa voimme nähdä, mitä kyllä tapahtuu. Jotkut kansakunnat ovat sitä mieltä, että EU on enemmän riski kuin mahdollisuus ja on mahdollista, että he kääntyvät sitä vastaan. Joten tämä ei ole mikään naturaalikysymys, jota tänään teemme. Ei ole kyse mistään pienestä byrokratisesta puuhastelusta, eikä esiteltä se näin, näin näekään, vaan näkee sen tärkeänä poliittisena kysymyksenä, jonka kautta annetaan vahva merkki kansalaisillemme siitä, että tietenkin EU hoitaa on, on markkina-alue, mutta kyse on myös sosiaalisista kysymyksistä. Ja sehän oli alun perinkin perustaja ja isien tarkoituksena. Kiitos. Nyt loppuun vielä esittelee Rodriguez. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä kommenteista, joita te minulle soitte tässä mielenkiintoisessa keskustelussa. Ensinnäkin kysymys, tarvitaanko eurooppalainen sosiaalisten oikeuksien pilari? Mielestäni kyllä. Hyvin yksinkertaisesta syystä on mietittävä Euroopan integraation alkuperä. Alusta lähtien eurooppalainen integraatio perustuu ei ainoastaan yhteisiin markkinoihin, vaan myös siihen, että sisämarkkina-alue yhdistetään selkeisiin standardeihin ja se yhdistetään politiikkoihin, jotka luovat hyvän synergian taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen hyväksi. Tämä on eurooppalaisen integraation pohjalla Tämä oli taustalla, kun sisämarkkina-alueet on lähdetty rakentamaan. Tässä on mukana erittäin paljon lainsäädäntöä, satoja, direktiivejä ja niin edelleen. Tämä kulkee käsi kädessä rajallisten määrän direktiivien tai joidenkin direktiivien kanssa niitä rajallinen määrä. Tämä on sosiaalialan säännöstö, sosiaalinen aki. Meillä on erittäin paljon uusia haasteita edessämme ja olen tyytyväinen, että valiokunnassa on laaja yksimielisyys siitä, että tämä digitaalinen vallankumous, joka luo uusia työllisyyden muotoja kaikkialla, niin näihin työmuotoihin on saatava kunnolliset puitteet siten, että kaikille voidaan suoda reilut työskentelyolosuhteet. Ja näkisin, että tämän näkemyksen taustalla on selkeä yksimielisyys. Lisäksi olemme melko lailla yhtä mieltä siitä, miten tulee puuttua sosiaalisen epätasa-arvoon ja sen äärimmäisimpiin muotoihin. Lapsiköyhyys, työssä käyvät köyhät ja haavoittuvassa olemassa, haavoittuvassa asemassa olevat, joiden on saatava vähimmäistulo. Olen sitä mieltä, että meidän on päivitettävä vähimmäissosiaalistandardia Euroopan unionissa, ja tämän komissiokin ymmärsi tehdessään ehdotuksensa. Joten nyt käytetään puitteita, jotka ovat melko samanlaiset kuin ne, joita komissio ehdotti. Lopuksi minä haluaisin sanoa vastaten joidenkin kollegojen kommentteihin, niin meidän on saavutettava jotakin, joka on uskottavaa. Meidän on esitettävä jotain uskottavaa, ei ainoastaan täysistunnossa, vaan meidän on vietävä tämä neuvoston eteen Euroopan neuvosto, äh, Euroopan neuvostoon. Tämä on tärkeä osa eurooppalaista etenemissuunnitelmaa. Mikäli me haluamme, että kansalaiset kokevat Euroopan unionin jälleen omakseen, niin minä en voi kuvitella, että että me ilman vahvaa sosiaalioikeuksien pilaria. Tämä olisi siis vahva epäonnistuminen siten, että suunniteltaisiin tulevaisuutta huomioimatta sosiaalista ulottuvuutta. Meidän vastuumme Euroopan kansalaisten edustajina on viedä eteenpäin tätä sosiaaliasiaa. Olen sitä mieltä, että meidän on myös löydettävä ne keinot, joiden avulla me voimme vaikuttaa tähän sosiaalisen ulottuvuuteen siten, että talouden ohjauksen ohella tapahtuisi myös sosiaalista ohjausta. On löydettävä synergia talouden ja sosiaalisen kehityksen ympärille. Nämä kaksi asiaa on yhdistettävä eurooppalaisen integraation. Nyt aloitamme työskentelyn. Huomenna on ensimmäinen varjoesittelijöiden kokous. Me olemme sitoutuneita, meillä on hyvin tiukka aikataulu, mutta luotan kaikkiin kollegoihin, jotta mm, me saamme erittäin hyvän mietinnön käsiteltäväksi valiokunnassamme joulukuussa. Kiitoksia kovasti, Rodriguez. Ymmärtääkseni haluat pitää kiinni sovitusta aikataulusta niin, että tämä hyväksyttäisiin valiokunnassa joulukuussa. Hienoa. Kiitos tästä keskustelusta. Nyt sitten pikapikaa eteenpäin sosiaalikysymyksistä liiketoimintaan. Haluan toivottaa tervetulleeksi Augusto López Clarosin. Johdatte Global Indicators Groupia. Ja tämä liittyy valiokuntamme keväällä järjestetty Washingtonin mat- järjestettävän Washingtonin matkaan. Käymme kongressissa todennäköisesti huhtikuussa. Nyt voisimme kuulla, mitä maailman pankkiryhmän Doing Business 2017 raportissa sanotaan. Olkaa hyvä, Augusto López Claros. We might give people 30 seconds to leave the room. Annan tässä puolisen minuuttia ihmisille aikaa lähteä salista. Uskon, että nyt voimme aloittaa. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ilo olla täällä kokouksessamme kertomassa kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä koskien Doing Business-raporttia vuodelta 2017. Kuten te ja valiokunta tietää, Maailmanpankki viimeiset 14 vuotta on ollut kehittämässä tietynlaisia indikaattoreita, jotka tutkivat erilaisia ulottuvuuksia. Pankissa me olemme vasta sitä mieltä, että on erittäin tärkeää vähentää köyhyyttä, saada aikaan tällaista vaurautta ja tarttua kysymyksiin, kuten tulo, epätasa-arvo, puhun tästä kohta. Tarvitaan sellainen yrittämisympäristö, joka on yritysystävällinen, suhteellisen vapaa, liiallisesta sääntelystä ja byrokratiasta. Ja tämä mielessä pitäen niin viime vuosina, monina vuosina, Pankki on julkaissut sitä raporttia mukaan lukien 11 indikaattoria, jotka käsittelevät erilaisia kysymyksiä yritysohjelmassa, kuinka nopeasti maa pääsee. Maassa voidaan perustaa pieni yritys, miten kun tarkastellaan kustannuksia, aikataulua, jos perustaa pienosakeyhtiön. Ja jos on kiinnostunut siitä, mitä tarvitaan sopimuksen tekemiseen, meillä on indikaattori myös tätä varten ja niin edelleen. Tässä on luettelo kaikista indikaattorista, joita meillä on käytössä. Suojelemme myös vähem, vähemmistö Meillä on rajat kaupankäynti ja maksukyvyttömyyskysymyksiä, tarkastelemme maiden äh, infrastruktuureja, kun ne käyvät kauppaa kansainvälistä niin edelleen, mikä vientijärjestelmä niillä on. Ja ennen kuin menen sitten pääpäätelmiin tämän vuoden raportista haluan vain kertoa, että tänä vuonna meillä tuli mukaan mielestäni varsin tärkeä uudistus ja haluaisin hetken käyttää sen käsittelyyn. Mitä olemme tämän asian kohdalla tehneet? Maailmanpankissa samoin minun yksikössäni jo vuosia meillä on ollut varsin kiinnostava hanke Naiset, yritykset ja laki ja tarkastelemme, minkälaisia rajoituksia hallitukset asettavat naisiin lain kautta. Nämä rajoitukset löytyvät äh, perhelainsäädännöstä, sivililainsäädännöstä, peruslainsäädännöstä ja olemme jo vuosien ajan tienneet, että joissakin maissa johtuen näistä rajoituksista naisten on oikeastaan vaikeampi harjoittaa liiketoimintaa kuin miesten. Ehkä muistatte, hän saattaa tarvita miehensä luvan pankkitilin avaamiseen. Hän ei ehkä saa liikkua vapaasti. Joissakin maissa on vaikeampi saada kansallinen henkilötodistus, joka kyllä tarvitaan kuitenkin yrityksen perustamiseen. Se on vaikeampaa naisille kuin miehille. Ja Meistä viime vuosina on ollut yhä hankalampaa se seikka, että doing business-indikaattorit eivät ottaneet huomioon sukupuoliulottuvuutta tässä mielessä. Ja näin ollen olemme halunneet tälle asioitakin tehneet, mutta meillä on ollut kaikkia tarvittavia tietoja, koska tässä katsotaan 190 maata. Tänä vuonna olemme lisät mukaan Somalian, kun taas naisten osuutta on kapeammin käsitelty. Tarvitsemme siis tietoja eri maista ja tänä vuonna lopultakin onnistuimme tässä ja nyt me olemme ottaneet mukaan sukupuoliulottuvuuden näihin indikaattoreihin ja aivan erityisesti me tarkastelemme kolmenlaista indikaattoria, kun aloittaa yrityksen, äh, rekisteröi omaisuutta tai aloittaa yrityksen, että se otetaan siis huomioon nyt sukupuoliulottuvuus. Noin 38 maata itse asiassa on mukana näissä luetteloissa johtuen su- sukupuoliulottuvuutta, kuten tästä kartasta näkyy. Ne löytyvät erityisesti äh, Lähi-idän, Afrikan alueelta. Juuri näissä maissa maailmassa on eniten rajoituksia naisiin, mutta ne vaikuttavat yritystoimintaan received Olen saanut paljon tukea <laughs> kansalaisjärjestöiltä ja niin edelleen. Voitte varmasti ymmärtää, että yhä enemmän tunnetaan huolta siitä, että halutaan edistää naisyrittäjyyttä. Olemme tietäneet jo varsin pitkään, että heidän edessään on monenlaisia rajoituksia <laughs> yritystoiminnassa. Olemme tyytyväisiä, että nyt lopultakin nämä indikaattorit ottavat mukaan tämän tyyppiset rajoitukset kvantitatiivisella tavalla. Nyt kertoisin tuloksista tämän vuoden raportissa. Tässä 50 maata, jotka ovat kärjessä. Tässä Uusi-Seelanti on ykkösenä eikä Singapore ensimmäistä kertaa kymmenen vuoteen. Tämä ei tarkoita sitä, että Singapore ei tarjoa yhtä hyvin kuin ennenkin. Se edelleenkin pärjää varsin hyvin. Siellä on varsin hyvä yritysympäristö, mutta Uusi-Seelanti on nyt hiukan edellä. Ja kuten voitte nähdä, täällä on mukana paljon EU-jäsenvaltioita, ainakin täällä on Tanska, Yhdistetty kuningaskunta, Ruotsi, nämä kolme maata EU-sta ovat sanotaankaan parhaan yritys ympäristön, ainakin niin kuin me tässä raportissa olemme nähneet, tietenkään indikaattorimme eivät aina ole ihan täydellisiä. Tämä vuosi on erityisen hyvä meille, mitä tulee uudistusten määrään, jota on toteutettu tämän vuosittaisen uudistuskierroksen aikana 283 suuri varsinainen ennätys ja haluaisin kiinnittää huomiota Afrikan mantereeseen. Se on meille tärkeä alue. Tässä puhutaan 77 prosentista keskeltä kuvaa. Tämä on prosenttiosuus maista, jotka ovat toteuttaneet ainakin yhden useampia ö, uudistuksia yritystoiminnan edistämiseksi tämän tarkkailukauden aikana. Tämä erittäin korkea luku meille. Doing business vaikuttaa paljon Afrikassa, niin kuin tulen kohta näyttämään teille. No, tämä 77 prosenttia, se aikaisemmin oli 25 prosenttia, joten yli kaksinkertainen määrä maita eteläisessä Afrikassa, joka on uudistanut yritystoimintansa. Ja meille pankissa tämä on tärkeä asia, koska edelleenkin tämä on se maailman alue, jossa on kaikkein vaikeinta harjoittaa yritystoimintaa. Tässä näette kumulatiivisen parantumisen alueittain maailmassa ja voitte nähdä täällä ihan vasemmalla, että Keski- ja Itä-Eurooppa ja Keski-Aasia on eka-alue, on edes kaikkein eniten viimeisinä vuosina, viimeisenä 14 vuotena. Ja yksi kysymys, jonka ehkä haluatte esittää, minkä takia tämä alue on päädyt niin paljon paremmin, kuin, paljon paremmin kuin muut? Kaikki alueet kyllä ovat edistyneet, mutta kiemaat, keskeinen asia enemmän kuin muut. Ja tähän voidaan liittää mielenkiintoinen tarina, joka vaikuttaa mielestäni kyllä myös EU-hun. Monet maista, jotka ovat huomattavalla tavalla edistyneet viimeisinä vuosina, Puola, Baltian maat, Tsekin tasavalta, Slovenia, ne ovat maita, jotka jo monien vuosien ajan, ainakin 20 vuoden ajan, ovat olleet vaiheessa, jossa on tehty paljon taloudellisia instituutioiden uudistuksia. Monet liittyvät siihen, että oltiin liittymässä 2004 aikanaan EU-hun. Ja mitä sitten tapahtui 2004? kun tämä Doing Business-toiminta alkoi, silloin prioriteetit muuttuivat Puolassa, Latviassa, Virossa, Sloveniassa, Tsekin tasavallassa muun muassa. Nyt niiden täytyy jatkaa näitä uudistuksia koska niiden piti pystyä kilpailemaan Saksan, Ruotsin, Suomen ja joidenkin muiden EU-maiden kanssa. Yleisesti ottaen olemme nähneet, että nämä uudistukset ovat jatkuneet ja tämä onkin ollut varsin myönteistä seurattavaa. Jotkut Keski-Aasian maista, jotka näkyvät kuten Kazakstan, ovat huomattavan hyvin pärjänneet Tietysti siellä kannustimet ovat olleet hiukan erilaisia kuin EU-maissa. Sitten haluaisin näyttää muutamia kaavioita, joissa selkeästi kiinnostavalla tavalla kuvataan, mitä on tapahtunut Doing Business-tietojen kohdalla. Jos palataan 2005 vuoteen, voidaan kysyä, kuinka monissa maailman maissa menee alle 20 päivää. Siihen voi alkaa yrityksen 40 yksi maata. Nämä maat pääasiassa olivat tällaisia korkean tulotason maita, monet kuuluvat oecd -hen. Jos sitten kysyy itseltään, hypätään suoraan vuoteen 2016, kuinka monta maailman maata pystyy aloittamaan yrityksen alle 20 maassa 130, joten yli kolminkertainen määrä maita on syntynyt, jossa on helppo aloittaa yritystoiminta. Kuten voitte nähdä näistä kahdesta kartasta, paljon on saatu aikaan kehittyvässä maailmassa Afrikassa. 25 oli kolme, nyt niitä on 26. Tämä on varsin rohkaisevaa, koska se kuinka helppoa on perustaa yritys, sillä on suuri merkitys. Meillä on paljon tietoa, jotka antavat ymmärtää, että jos on varsin vaikea aloittaa yritystä, niin silloin korruptio on korkealla tasolla, paljon epävirasta taloutta, mutta kun sääntelypuitteet lannistavat tällaista, estävät yrittäjyyttä, niin silloin nuoret, joilla on hyviä ideoita, niin he joko masentuvat, lannistuvat tai tehtyvät johonkin muuhun tai muuttavat muualle, missä yritysympäristö on vähän parempi, eikä se tietenkään ole alkuperämaalle hyväksi tällainen. Tässä kohtaa on tällainen taulukko, joka jälleen näyttää varsinkin dramaattisella tavalla, mitä näiden tieten kohdalla voidaan nähdä. Katsokaa, että vasenta yläkulmaa tar- kuinka kauan menee siihen, että saa yrityksen alkuun. Voitte nähdä, että 2005, jos ajatellaan tätä noita 45 maata, jossa on kaiken hankalinta harjoittaa yritystoimintaa, sitten nämä muut voitte nähdä. Että ensimmäisen aluksi meni 130 päivää keskimäärin siihen, että yritys voidaan perustaa sitten taas parhaimmissa meni vain 28 päivää. Katsokaa sitten, mitä on tapahtunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Tämä ero on kaventunut. 2005 ero oli noin 27 päivää, 27 päivää 2016 taas määrä on huomattavasti pienentynyt. Voitte nähdä, että tämä lähentyminen tapahtuu eri indikaattoreiden kohdalla Doing Business-tutkimuksessa. Äh, Huonommin pärjät maat ovat pikkuhiljaa parantamassa toimintansa suhteessa parempiin, joten lähentymistä siis tapahtuu. Ja se on todella rohkaisevaa meille, koska Maailmanpankki on järjestö, joka pyrkii lähentämään järjestelmä toisensa. Siksi meistä on mukava nähdä, että Afrikan maissa ja Etelässä Aasiassa, Latinassa Amerikassa. Maat, joissa perinteisesti on ollut vaikea harjoittaa liiketoimintaa ja jos on monenlaisia rajoituksia yrittäjyydellä yksityisellä sektorilla, niin nyt sitten aletaankin nähdä, että yritystoiminta on lähtenyt paremmin liikkeelle. Joskus kysytään, onko meillä indikaattori, joka mittaa korruptiota, koska ihmiset kyllä ymmärtävät, että korruptio on iso este yksityisen sektorin kehittämiseen yritykselle ja yritystoiminnalle, yrittäjyydelle yleisesti. Yrittäjät haluaisivat voida toimia avoimessa ympäristössä ei ole lahjontaa ja korruptiota. Niin, meillä ei kyllä ole tällaista erityistä korruptioindikaattoria, mutta jos katsotte, minkälainen korrelaatio löytyy korruptiolukujen viittaan Transparency International-tuloksiin ja sitten kuinka paljon sitä yritystoimintaa on horisontaalisesti, niin tämä korrelaatio on todella suuri, 0,8, se on huomattava, ollaan melkein prosentissa. Maat, jotka jos yritystoiminta kukoista, siellä on varsin vähän korruptiota ja toisinpäin taas. Ja tässä on kyllä oma jär koska jos on liiallista, paljon byrokratiaa ja estetään yritystoimintaa, ja toimitaan hankalaa. Silloin yritysmaailma yrittää löytää keinoja vähentää sääntelyn taakkaa ja lahjonta on sitten yksi tällainen keino helpottaa, sujuvoittaa yrityksen tekoa. Halutaan lahjoa julkisia viranomaisia, tehdä muita asioita, jotka itse asiassa voidaan luokitella äh, laittomiksi. Tänä vuonna tarkastelemme myös tulonjakoa se, että on parempi yritysympäristö, parantaako se jotenkin tulon tulotason jakoa. Se, mitä olemme tehneet sukupuolten, sukupuolten kohdalla erityisesti ajatellen naisten yrittäjyyttä, olemme voineet nähdä, että ne maat, joissa on enemmän kannustimia naisille liittyä työmarkkinoihin, siellä kun viranomaiset rohkaisevat naisia osallistumaan työmarkkinoille, niin silloin he myös tekevät jotakin, joka vähentää epätasa-arvoa yhteiskunnassa, koska he vahvistavat puolta väestöä saamaan paremman tulotason ja saada he, pyrkivät saamaan heidät osallistumaan työelämään. Doing Business Indicatorissa tutkimme tätä asiaa ja huomasimme samanlaiset suhteet. Maat, jotka pärjäävät paremmin yritystoiminnassa, niin siellä on myös vähemmän epätasa-arvoa sukupuolten välillä jo, koska tämän tuloksena saadaan mm, myös parempi yritysympäristö ja se auttaa tietenkin nuorten ja naisyrittäjien toimintamahdollisuuksia, jotka alun perin ovat alhaisemman tulotason luokassa, mutta sitten he pystyvätkin liittymään työvoimaan ja osallistumaan ja antamaan oman panoksensa vaurauden syntymiselle. Sitten täällä lopuksi vielä, koska haluaisin, että meillä olisi hiukan aikaa, jos tätä vain kiinnostaa käsitellä tiettyjä erityiskysymyksiä vielä, niin haluan näyttää tässä EUn jäsenvaltioita, samoin muutamia muita maita, kuten näette, suurin osa EU-jäsenvaltioista on 50 parhaasti pärjäävän maan joukossa, joita olemme tutkineet poikkeuksena Uusi-Seelanti ja Singapore, jotka tietenkään kuulu, kuulu eu Ykkönen ja kakkonen sitten Tanska, sitten kuitenkin Ruotsi, Viro, Suomi, Latvia, Saksa, Irlanti, Itävalta, 20 kärjessä maissa. Tämä ei ole mitenkään hämmästyttävää. EUlla on toimiva yksityinen sektori, se on toiminut jo varsin pitkän aikaa. On pystytty hallitus on pystynyt ottamaan huomioon yritystoiminnan ja vaihtoehtoisesti EUssa on, kun maat pärjäävät paremmin kuin toiset, mutta yleisesti ottaen kuitenkin korkean tulotason maat pärjäävät paremmin kuin muu maailma. Taidan lopettaa puheenvuoroni nyt tähän. Kiitoksia. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta esityksestä. Varmastikin suurin osa meistä on innoissaan siitä, että taloudesta löytyy niin paljon eurooppalaisia maita. Minulla itselläni olisi joitakin kysymyksiä ja vilkaisen tässä kollegoiden suuntaan. Onko teillä kysyttävää? McIntyre, voit aloittaa. Thank you, Mr. Chairman. It's a, it's a very interesting... Kiitos puheenjohtaja. Tämä raportti on erittäin mielenkiintoinen. Ja siinä on paljon tutkailemisen arvoista tietoa. Liiketoiminnan tärkeys ei aina saa kylliksi tunnustusta osakseen. Ja uskon, että paras tapa saada ihmiset köyhyydestä on antaa heille työtä. Ja usein tiedämme, että 85 prosenttia uusista työpaikoista syntyy PK-yrityksissä, ja monet näistä ovat todellisia mikroyrityksiä, sellaisia, joissa ihminen ryhtyy itsensä työllistäjäksi. Tämä on erittäin kannatettavaa Tähän meidän tulisi todella panostaa. Minua kiinnostavat nämä luvut siitä, että jos toimintaympäristö liiketoiminnalla on suotuisa, silloin eriarvoisuus on vähäisempää. EUn jäsenvaltiot ovat liiketoimintaympäristönsä kannalta luettelon kärkipäässä – mutta tälle sääntelylle, joka edesauttaa liiketoimintaympäristön muotoutumista, ei useinkaan saa kylliksi huomiota osakseen. Tiedän, että omassa maassani on lainsäädäntöä, joka ei kannusta yrittäjyyteen. Meidän täytyy saavuttaa tasapaino esimerkiksi työsuojelun välillä – ja sitten lain noudattamisen ja petosten osalta, mutta toisaalta myös sen välillä, että kannustetaan yrittäjyyteen. Muutama sitten laadin tälle valiokunnalle mietinnön siitä, miten EU voi todella edesauttaa yrityksiä kukoistamaan. Miten luodaan oikeat toimintaedellytykset Meillä on paljonkin eroja EUn sisällä siinä, kuinka kauan yrityksen perustamiseen kuluu aikaa. Paras tulos oli vain neljä päivää, mutta siihen saattoi kulua 40kin päivää. Me, vaikka me ajattelemmekin olevamme varsin päteviä, niin edelleen on aika paljon työsarkaa EUlla edessä. Ja erittäin mielenkiintoisia lukuja näemme esityksestä liittyen naisiin kohdistumiin vaikutuksiin. Tässä viitattiin keskiseen Afrikkaan, kaukoitään ja joihinkin alueisiin Etelä-Amerikassa, jos, jossa naisten työpaikan luominen on usein hyvin hankalaa tai yrityksen luominen. Ja pohdin, onko näissä maissa mitään tyypillisiä elementtejä, joita tulisi muuttaa, jotta tilannetta saataisiin parannettua, ja onko yhtäläisyyksiä noiden maiden ja tietyn EU-salvin rajoitteiden välillä. Kiitos. Kiitos. Voimme ehkä kuulla tähän nyt vastauksen, sitten jatkamme. Um, thank you very much. Kiitos oikein paljon kommenteista ja kysymyksistä. Osoit olen kantaan myös Euroopan unionin sisällä on erittäin suuri ero sen välillä, miten näissä näiden indikaattoreiden kohdalla suoriudutaan. Joten vuosia sitten Ruotsin hallitus teki meille mielenkiintoisen hallituksen ja haluan jakaa tämän teille, koska mielestäni tämä kuva hyvin sitä, mitä toit esille. Myös korkean tulotason maissa on varaa parantaa. Valtiovarainministeri sanoi, että Ruotsi pärjää hyvin tässä tutkimuksessa olemme pärjänneet loistavasti Doing Business arviossa, mutta liike-elämä valittaa, että on tiettyä jäykkyyttä, pullonkauloja myös sellaisilla osa-alueilla, joita kuvaillaan Doing Business-arviossa. Siinä ei puhuta koulutuksesta, osaamisesta, vaikka se onkin erittäin tärkeä osa-alue, se vaikuttaa erittäin paljon kilpailukykyyn, liiketoimintaympäristöön. Doing Business arvioi aiemmin indikaattorin avulla työmarkkinoita, mutta työmarkkinaindikaattori on ainoastaan liitteenä, se ei ole osana tätä tuloksen mittausta. Ja Ruotsin valtiovarainministeri sanoi, että meillä on ongelmia työmarkkinoiden toiminnan suhteen. Ja he pyysivät, että me teemme arvion näistä pullonkauloista ja sääntelyn ongelmista – jotta he voisivat suorittaa vieläkin paremmin. Mielestämme tämä oli hyvä, hyvä asia, sillä parannettava riittää aina myös Singapurissa ja Uudessa-Seelannissa, niin sielläkin on puutteita. He ovat vielä kaukana tästä kuvitteellisesta täydellisestä tilanteesta. Niin meidän tutkimus antaa erittäin paljon tietoja liittyen niistä esteistä, joita naisia, naiset kohtaavat liittyen pääsystä rahoitukseen, oikeusjärjestelmään ja niin edelleen. Me katsomme monia esimerkkejä ja eräät silmänpistävimmät esimerkit ovat vuodelta 2015. 173 maasta ainoastaan 18 maata maassa Ainoastaan 18 maassa lainsäädäntö on sokea sille, onko kyseessä nainen vai mies. Joissain maissa, lopuissa maista on vähintäänkin yksi rajoite naisia kohtaan. Pohjois-Afrikan lähden maissa voi olla jopa 20 estettä naisia kohtaan ja Iranissa on 27 perheoikeuden, perus, perustuslain ja muin lainsäädäntöjen oikeudellisia esteitä naisille osallistua muun muassa talous, liiketoiminta, liiketoimintaan ja talouselämän toimintaan. Minä vaan kertoa, mitä me Maailmanpankissa teemme. Me esittelemme tätä tietokantaa, tätä arviota. Me kerromme näistä 190 maasta ja me kerromme kaikista niistä esteistä, joita lainsäädännössä on. Me välitämme tärkeää tietoa kansainväliselle yhteisölle ja kansainvälinen yhteisö on aktiivinen. Viime vuosina 65 maata ovat ottaneet mukaan 95 toimenpidettä poistaakseen näitä esteitä, koska tästä tietokannasta on tullut hyvin julkinen, maat vertailevat suorituksiaan keskenään. Maat pyytävät meiltä apua, jotta he voivat uudistaa siviili lainsäädäntöään, yksityisoikeuttaan. Heillä on menneisyyden jäämiä lainsäädännössään. Ja tämä yksityisoikeuden lainsäädäntö on Saharan etelänpuolisessa Afrikassa kopio 50-luvun Ranskan siviilioikeudesta. He eivät ole poistaneet esteitä, kuten Ranskassa on tehty. Heidän tulee uudistua, poistaa esteitä, jotka eivät ole taloudellisesti mitenkään järkeviä. Se vähentää tuottavuutta, kilpailukykyä siten, että puolet väestöstä – niin heidän toimintansa on estettyä siten, että he kantavat kortensa kekoon maan vaurauden hyväksi. Kiitoksia. Seuraavaksi Pirinski. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Haluaisin kysyä seuraavan kysymyksen. Indikaattorit, jotka ovat näiden äh, luokitusten taustalla. Nehän liittyvät uskoakseni, uskoakseni prosesseihin yritystoiminnassa ja kun, siihen, kun pyritään mittaamaan, kuinka helppoa on aloittaa yritys, toiminta, perustaa yritys, ettäkö ole sitä mieltä, että tavallaan Tämä on hiukan yksipuolinen lähestymistapa. Siinä ei tarkastella lopputulosta. Kun ajatellaan yritystoiminnan helpottamista, te sanoitte, että Keski- ja Itä-Euroopassa on toimittu varsin aktiivisesti ja on pystytty helpottamaan yritystoimintaa ja tätä on mitattu, mutta miten selittäisitte sitten seuraavan ilmiön, että edelleenkin siis ihmisiä muuttaa pois ja lähtee äh, aktiivisia työelämässä olevia ihmisiä muuttaa pois näistä maista muualle läntiseen Eurooppaan. Voitte ymmärtääkin, että tästä on syntynyt moninaisia aika vakaviakin ongelmia Jotkut voisivat sanoa, että se on osa sitä, mitä tapahtui ystävässä kuningaskunnassa johtuen tästä huolesta, joka liittyy siihen, että koetaan, että Itä-Euroopassa tulee liikaa, mutta sitten esimerkiksi työntekijöiden lähettäminen, tämä on tärkeä kysymys. Tällä hetkellä Euroopan parlamentissa nämä liittyvät työikäisiin naisiin ja miehiin Itä-Euroopasta, jotka sitten tavallaan emigroituvat sieltä, lähtevät pois. Ja mainitsitte maat, jotka ovat korkeammassa ase- korkeammalla asemalla. Siellä on vähemmän epätasa-arvoa tulojen kannalta katsottuna. Ja tulotaso on lähentynyt. Kuitenkaan tiedot, tilastotiedot eivät tunnu tukevan tätä, koska Keski- ja Itä- Euroopan maista tämä Gini-indikaattori on korkeampi kuin esimerkiksi Ruotsin kohdalla tai muissa maissa. Yritän kysyä teiltä ilman, että kyseenalaistan kuitenkaan näitä parametreja, jotka kertovat todellakin, kuinka helppoa on yritystoimintaa aloittaa tai harjoittaa kuinka suojelluksi osakkeenomistajat tai liiketoiminnan harjoittajat voit, itsensä tuntea. Mutta tämä kaikki pitäisi tavallaan asettaa suurempaan kontekstiin ja katsoa näitä tuloksia. Koska jos ajatellaan niin yritystoiminnan helppoudesta, niin tulokset kuitenkin voivat olla, voivat olla ihan vastakkaisia. Ja kuitenkin tämä on tätä lisäarvoa Usein toimintaa myös voidaan siirtää ö, offshore-alueelle. Näin nämä yhteiskunnat ja siellä tekevät työntekijät menettävät hyödyn siitä, että yritystoiminta on kuitenkin helpompi tehdä. Voisitko ottaa mukaan tämän esimerkiksi kestävän kehityksen mittareihin? pitäisi siis nähdä yhdessä sekä talouden toiminta että kehitys. No, it's okay. I, I, I counted three or four questions there. But... No tässä taisi tulla kolme, neljä kysymystä. Varmasti voitte vastata näihin. Very much. Um, I will comment briefly on the various components. Kiitos. Vastaan lyhyesti näihin eri kysymyksen osiin. vaurauden kehityksen kannalta on useita eri asioita, jotka ovat merkityksellisiä. Ja ne ovat, ne ovat laajempia asioita kuin mitä doing businessissa mitataan. Emme ole koskaan sanonut, että tässä pystytään mittamaan kaikkia tekijöitä. Eräs asia, jota me emme mittaa, niin on tämä makrotaloudellinen tilanne kokonaisuudessaan, mitä verotuksellisesti tapahtuu, julkisen talouden kestävyys, tämä makro kuva kokonaisuudessaan. Kahdeksan, yhdeksän vuotta sitten makrotalouden kriisin keskellä, joka liittyy valuutan hajoamiseen, pankkijärjestelmän hajoamiseen, niin Islanti pärsi doing businessissa melko hyvin, koska sen indikaattorit keskittyvät liiketoimintaympäristön tilanteeseen, mutta me emme ottaneet mukaan tätä makrotaloutta talouden kokonaiskuvaan Se vaikuttaa tietysti yrittämiseen ja vaurauteen kokonaisuudessaan. Joten tämä on tapa sanoa, että ei pidä yliarvioida doing business-indikaattoreita. Yhteiskunnassa tapahtuu muita asioita, jotka vaikuttavat tähän koko prosessiin. Te mainitsitte maahanmuuton ilmiönä. Me katsomme maahanmuuttoa Maailmanpankissa. Ja eräs asia, mitä me olemme huomanneet, niin osa muuttovirrasta johtuu tuleroihin. Yhdistyneessä verkossa olevassa maailmassa niin ihmiset näkevät, miten ihmiset elävät, toiset näkevät, miten ihmiset elävät Ruotsissa, Saksassa, niin on luonnollista, että ihmiset pyrkivät liikkumaan – sellaisiin maihin, missä on vauraampaa. Tämä pätee Euroopan unionin. Työvoiman liikkuvuus on vapaata. Vähemmän tulotason maat idässä, niin sieltä siirrytään korkeamman tulotason maihin läntisessä Euroopassa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö itäisissä maissa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, muun muassa, niin siellä liiketoimintaympäristö on parantunut merkittävästi. Minä vastaisin kysymykseen eh, siten, että ellei liiketoimintaympäristö olisi parantunut niin merkittävästi Baltian ja sekin tasavallassa muiden muassa, niin silloin muuttovirrat olisivat olleet eh, vielä vuolaampia kuin mitä nähtiin itäisessä Euroopassa tilanne on parantunut merkittävästi 15 vuoden takaisesta, niin tämä on varmasti vähentänyt muuttohaluja. Ihmiset löytävät yhä enemmän liiketoimintamahdollisuuksia omissa maissaan. He voivat perustaa yrityksiä omassa kotimaassaan kuin esimerkiksi, eli heidän ei pakko muuttaa vaikkapa Ruotsin tai yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Me olemme katsoneet suorituskyvyn Eli liiketoiminta on harjoittamisen suorituskiven ja muiden makrotekijöiden välillä. Nämä tiedot ovat melko rohkaisevia. Ne maat, jotka suorituvat liiketoiminnasta, liiketoiminnan suorittamisesta paremmin, niin siellä luodaan yhä enemmän työpaikkoja. Niissä maissa tulot kasvavat eniten, ja tämä vaikuttaa talouskasvuun. Mutta nämä ovat tällaisia keskiarvokonsepteja, Aina on mahdollista löytää esimerkki maasta, joka on parantanut liiketoimintaympäristöä, vaikkapa Kreikka, koska viranomaiset ovat keskittyneet liiketoimintaympäristön parantamiseen. Mm. Velkataso, veroasiat, niin ne ovat huonoltaneet kenties tilannetta, mutta talous kasvu kuitenkin jossain määrin liittyy doing business-indikaattoreihin. Lisäksi doing business-indikaattoreiden osoittamat tulokset vaikuttavat myös, osoittavat kuinka paljon on kykyä vetäpuolensa investoijia. Moving. Kiitos. Kokouksen loppu lähenee. Vielä yksi kysymys teille, Eera Lopes Kun katson näitä mielenkiintoisia lukuja, siitä, että 18 EUn valtiota niiden osalta uudistuksia tehtiin 33. Ei ole mikään uusi asia, että uudistuspyrkimykset jäsenvaltioiden välillä ovat erilaisia. Nyt pitää katsoa, miten etenemme ja miten EUta uudistetaan kaiken kaiken. Mutta voisitko kertoa hieman lisää EUn jäsenvaltioiden välisistä eroista? uudistusten määrästä eteläisessä Euroopassa ja toisaalta pohjoisessa. Huomasimme Doing Business-raportissa 14 vuoden aikana, että hyvin usein jonkinlainen kriisi usein nopeuttaa kriisin jälkeisiä uudistuksia. Tämä nähtiin selkeästi vuosina 2008 ja 2009 maailmanlaajuisen rahoituskriisin jälkeen. Tuolloin ryhdyttiin uudistuksiin. Tämä on tavallaan keino vastata kriisiin, niin että parannetaan liiketoiminnan edellytyksiä. Uskokseni Euroopassa ja erityisesti eteläisessä Euroopassa, Espanjassa, Italiassa, Kreikassa, Portugalissa ja jossakin määrin myös Kyproksella viime vuosina kriisin aikana on tunnustettu se, että velkakriisistä voidaan päästä Ero on tietyllä tavalla. Tiedätte, että velan määrä on kasvanut merkittävästi kaikissa näissä maissa. Lähdettiin erilaisiin toimiin ja velasta voidaan päästä eroon lisäämällä kasvua, nopeuttamalla kasvua suhteessa BKT. -hän Jos nimellinen BKT kasvaa, silloin tietysti velan määrä laskee, siitä tulee vakaampi, kestävämpi. Pitää luoda sellaiset edellytykset, joissa on järkevämpää ja helpompaa harjoittaa liiketoimintaa taloutta säännellään eri tavoin. Tämä on tunnustettu Espanjassa, Italiassa, Kreikassa. Tämä, tämän olemme nähneet. Totta kai maat voisivat tehdä enemmänkin, mutta aika hyviä tuloksia on saatu aikaan. Esimerkiksi Espanjan taso liiketoimintaindikaattoreiden osalta on nyt paljon parempi kuin aikaisemmin. Tämä on oikeastaan kuva Etelä-Euroopasta viime vuosilta. Any other questions? Kiitos. Onko muita kysymyksiä? Ei näyttäisi olevan. Kiitoksia kovasti, herra Lopes. Oli hienoa, että pääsitte paikalle. Ja nämä, nämä luvut ovat erittäin mielenkiintoisia. Niitä varmasti voitaneen hyödyntää tulevassa työssämme valiokunnassa. Kiitos. Nyt voimme päättää tämän päivän kokouksemme ja tapaamme jälleen huomenna.